<clears throat> Buongiorno a tutti, cominciamo, per favore prendete... Hyvää päivää kaikille. Istutaanpa kaikki. No niin, ennen kuin aloitamme ensimmäisellä kohdalla esityslistassamme tänään haluaisin muistuttaa teitä, kuten eh, eilen sovimme, että Tänä aamuna me tarvitsemme sen kyselylomakkeen, jossa on viisi prioriteettia äh, tilintarkastustuomioistuimelle ja komissiolle ja pyytäisin tätä ryhmiltä, koska muuten emme ehdi vastata 6.11. mennessä, joten pyytäisin, että äh, tänä aamuna annatte meille kompromissiehdotuksen viidestä prioriteettikysymyksestä komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle, koska olen tähän mennessä saanut vain yksittäisiä ehdotuksia ryhmiltä erikseen. Joten pyytäisin, että ryhmät pääsisivät yhteisymmärrykseen. Tällaisia viisi kysymystä komissiolle ja viisi prioriteettia tilintarkastustuomioistuimelle, koska meidän täytyy tilintarkastustuomioistuimen kysymykset huomenna jättää, joten meillä ei ole enempää aikaa. Haluatteko te sanoa jotain? Olkaa hyvä. Rouva Gressle ja minä olemme SD-ryhmän ja EPP ryhmän välillä keskustelleet eilen. Eli eh, ne kysymykset, jotka olette saaneet Kresliltä ja minulta, voitte mm, käsitellä niitä ikään kuin meidän kompromisseinamme. Se le persone si mettono d'accordo, siamo tutti contenti. Prego. Täydellistä. Jos muutkin sopii, sopii tämän, niin sitten kaikki on hyvä. Ö, eh, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, niin siis kun näitä kysymyksiä nyt on kerätty, niin ei tässä nyt oikeastaan mielestäni parhaalla mahdollisella tavalla toimittu, mutta tämä nyt oli ainut tapa toimia. Meille ei jäänyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin lisätä äh, sellaisia tai koota sellaisia asioita yhteen, jotka eivät itse asiassa mitenkään yhteen kuulu. Mutta ei meillä ole muutakaan vaihtoehtoa, eli siksi tässä nyt kävi näin. Riittää, että minä saan listan äh, kysymyksistä. Minä sitten otan ne huomioon siinä kaikki. Menemme nyt ensimmäiseen kohtaan tämän päivän esityslistalla, nimittäin äänestys vastuuvapaudesta 2007. Kuten muistatte, niin eilen esittelijä herra meille esitteli. Teillä on äänestyslista. Ähm, ilmeisesti on tehty lisäys ensimmäiseen suulliseen tarkistuksen, jonka löydätte liitteestä. Jos kenelläkään ei ole mitään tätä vastaan, niin ehdottaisin, että äänestämme äänestämme käsimerkein, koska se menee nopeammin kuin sähköisesti. Menemme tähän ensimmäiseen vastuuvapauteen 2007 neuvosto EUn yleinen talousarvio. Ensimmäinen kohta, tarkistus 14. Edustaja Andreasenilta puolesta vastaan. Tarkistus hylätty. Toinen ö, tarkistus raukeaa, koska se liittyy tähän. Sitten menemme päätöslauselmaehdotukseen ja tulee tähän mietintöön. Kohta yksi. Edustaja Andreasinelta puolesta vastaan. Kohta yksi ylätty. Kohta kaksi. Edustaja Andreasinilta puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kohta kolme edustaja Gressleltä puolesta vastaan hyväksytty. Kohta neljä edustaja Gressleltä puolesta vastaan hyväksytty. Kohta Viisi Odilta puolesta vastaan hylätty. Menemme suulliseen kompromissitarkistukseen, tarkistukseen yksi liittyen, jota vielä muutettiin eilen puolesta vastaan hyväksytty. Menemme kompromissitarkistukseen. Tarkistukseen kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten loppu äänestys päätöslauselma ehdotuksesta näin muutettuna puolesta vastaan hyväksytty. Sitten. Vabbè, la, no, la... no, no, no, do, duo, sono due votazioni. Sì, eh, infatti l'avevo detto sì, prima. Sì, sì. Una, uh, una precisazione solamente che giusto... Vielä tarkennus, kuten sihteeristö täällä sanoo, meidän täytyy äänestää myös alussa sen jälkeen, kun hylkäsimme edustaja Andreasenin kaksi tarkistusta. Eh, meidän täytyy äänestää tarkistuksesta 13 puolesta. Tässä on kyse kollega Andreasinista. Me emme tiedä, mistä te puhutte ja mistä nyt äänestetään. Voisitteko nyt vielä tarkentaa, puheenjohtaja? No? Eh, Sihteeristö huomautti minulle, että äänestyslistan mukaisesti tarkistuksen 14 jälkeen edustaja Andreasenin tarkistus 13. Sen jälkeen on tehtävä kokonaisäänestys edustaja Andreasenin näin muotoillusta ehdotuksesta. Siis se, mistä päätimme lopuksi oikeastaan. Tämä ei nyt ole aivan selvää. La finale, non c'è bisogno. Come? Yes, Chairman, just to clarify, uh, in addition to the vote on... Täsmentäisin, että sen lisäksi, että äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta, niin kuin äänestimme, meidän täytyy äänestää myöskin päätöksestä. Ja meidän täytyy laskea jäsenten lukumäärä, koska nuo luvut menevät sitten osaksi hyväksyttyä mietintöä. Mutta se on sitten toinen juttu. Se on eri asia kuin tarkistus 13, Siis meillä lukee täällä, että 13 raukeaa, jos 14 on hylätty. Eli nyt me siis äänestämme siitä, että olemmeko vastuuvapauden puolesta vai ei. Me haluamme nimittäin nyt tietää, mistä äänestämme, ettei mene vahingossa pieleen. No, no. In realtà la votazione finale. Todellisuudessa loppuäänestys kattaa myös tuon minun mielestäni ei ole tarpeen äänestää siitä aikaisemmin. Se on implisiittisesti siinä, mutta jos joku nyt haluaa äänestää varmuuden vuoksi, niin äänestetään. Joten onko tämä nyt ihan selvää? Voimmeko äänestää? Eli äänestämme nyt päätöslausumasta sen jälkeen, kun on hylätty Andreasenin mietinnöt puolesta vastaan meidän on laskettava puolesta äänet. Vasta äänet. Vasta äänet. Tyhjää. Ei ketään. Hyvä. Hyvä, mennään sitten eteenpäin. Kiitetään vielä edustaja Sondergaardia hänen tekemästään työstä. Mennään sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Hmm, mitä tulee koordinaattorien suositusten hyväksymiseen? Kerron teille lyhyesti, mistä eh, sovimme eilen kello 15. Paikalla oli puheenjohtaja ryhmien koordinaattorit Ensinnäkin sovittiin edellisten menettelyjen esittelijät, vuoden 2008 vastuuvapaus ja vuoden 2008 vastuuvapaus komissiolle Esittelijänä on Liberatski ja mitä tulee 2008 vastuuvapaasta virastoille, esittelijänä on Veronique Mathieu. Sitten päätimme, mitä tulee vuoden 2010 matkoihin matkojen suhteen määriteltiin prioriteetit ja päivämäärät. Kreikkaan menee valtuuskunta 27. huhtikuuta 30. huhtikuuta. Kroatiaan meillä on valtuuskunta ensimmäinen kesäkuuta 4. kesäkuuta. Unkariin valtuuskuntamatka 21. 8. syyskuuta, 1. lokakuuta ja Italian valtuuskunta 26. lokakuuta, 29. lokakuuta. Nyt ryhmien täytyisi mahdollisimman pian kertoa meille, ketkä ovat ne 25 jäsentä, jotka osallistuvat näiden niin neljään valtuuskuntaan. Ja tämä tietenkin päätetään riippuen eri ryhmien jäsenmäärästä. Sitten kuulemistilaisuus vuodelle 2010. Ne ovat seitsemännen tutkimus- ja puiteohjelman täytäntöönpano- ja valvontajärjestelmät ja uudistus. Sitten vireillä olevat asiakirjat, jotka ovat jumittuneena neuvostossa, miten jatkaa niiden suhteen. Ja Kolmas kuuleminen liittyy rakennerahastojen avoimuuteen, vastaanottajat ja edunsaajat. Ja sitten oli neljäs ehdostus, joka liittyi varanhoitoasetuksen uudistukseen. Joten meillä on neljä kuulemistilaisuutta vuodelle 2010 ja sovimme myös päivämääristä. Ja sovimme siis myös päivämääristä. Ne ovat huhtikuussa, kesäkuussa, heinäkuussa ja syyskuussa. Sitten, koska meillä oli vielä määrärahoja jäljellä, meidän täytyy nopeasti päättää vuoden 2009 tutkimuksista. Meillä on näitä kaksi Kaksi ongelmat, joita jäsenvaltioilla on hallinto- ja valvontajärjestelmien suhteen rakennerahastoissa 2007-2003. Tässä esittelen edustaja Liberatski. Ja toinen on kansalaisjärjestöjen rahoitus yhteisön budjetista. Tämä menee EPPlle ja EPPn pitäisi vielä kertoa, kuka on esittelijä. Kuten tiedätte, meillä on muitakin tutkimuksia, joista olemme puhuneet edellisissä kokouksissa ja joista on jo päätetty mutta niitä ei ole vielä suunniteltu koska ne toteutetaan vasta vuonna 2010. Sen jälkeen sovimme äh, uusien komission jäsenten tai äh, uudelleen tulevien komission jäsenten kuulemistilaisuudesta ja me äh, hyväksymme sen, mitä puheenjohtajakokous on päättänyt. Huomaatte, että 25. ja 26. lokakuuta kuulemistilaisuuksia on Strasbourgissa, 30. Eh, marraskuuta, eh, ensimmäinen 12., toinen 12., 3. 12. ja 4. 12. kuulemisia on Brysselissä. Ja annan teille suosi ehdotukset, koska puheenjohtajakokous antoi hyvin yleisen kyselylomakkeen, joka jätettäisiin kaikille komission jäsenille, mutta tämä valiokunta halusi esittää myös erityiskysymyksiä, jotka koskettavat erityisesti talousarvion valvontavaliokunnan toimintaa. Ja erityisesti kysymykset menevät siis meidän vastuualueellamme toimivan komission jäsenelle. Sitten meidän tytin koordinoiden kokouksessa hyvin tarkka lista päättää. Tässäkin määräajat ovat hyvin tiukkoja. Niitä tulee uusiin tilintarkastustuomioistuimen jäsenten kuulemiseen, kuten kuten tiedätte, ensi vuonna yhdeksän jäsen kausi päättyy. Siellä ja me, heidän, heidän tilalleen on valittava uudet henkilöt. Ja lisäksi meillä oli siis tämä kyselylomake, johon tilintarkistustuomioistuimen jäsenehdokkaiden on vastattava. Lisäksi meillä on kalenteriehdotus talousarvion valvontavaliokunnan aikatauluksi ensi vuodeksi. On tärkeää huomauttaa tässäkin, että meidän on saatava aikaan nämä prioriteettikysymykset tilintarkastustuomioistuimelle. Jotkut niistä ovat hyvin samankaltaisia kuin mitä jotkut ryhmät täällä ovat esittäneet, erityisesti kolme suurta ryhmää. Olafin pääjohtaja on pyytänyt valiokuntaamme vierailemaan Olafin toimitiloissa. Hän on ehdottanut päivämääriä ja mm, sihteeristö on sanonut, että joko neljäs helmikuuta, 25. helmikuuta, 16. maaliskuuta tai 17. maaliskuuta ja sihteeristö päättää nyt parhaasta päivämäärästä. Sitten meillä on hiukan arkaluontoinen kysymys, joka liittyy siihen, että jotkut valiokunnat täällä haluavat astua meidän toimivalta-alueellemme ja viimeksi näin on käynyt, kun juuri on esittänyt pyynnön liittyen meille erittäin tärkeään sektoriin. Minä olen jo puheenjohtaja kokouksen puheenjohtajalle, joka on myös Jurin puheenjohtaja, esittänyt, lähettänyt kirjeen että tässä nyt sekaannutaan asiaan, joka oikeastaan kuuluu meidän toimivalta-alueeseemme ja pyytäisin, että sihteeristöt löytäisivät kompromissiratkaisun. Ja olen sitä mieltä, että juuri voi tehdä lausunnon tästä kysymyksestä, mutta se ei voi ottaa itselleen tehtävää, joka on talousarvion valvontavaliokunnan tehtävä. Ja tulee näihin kahteen muuhun asiaan. Viimeinen on 20. heinäkuuta 2009 kokouksen pöytäkirja. Edustaja Andreasen ajatteli, että työjärjestelmuksen mukaan hän saisi, voisi saada listan niistä ihmisistä, jotka äänestivät salaisessa lippuäänestyksessä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, ja tämä on mahdollista. Ja jos on Toinen asia, josta päätettiin, on se, että jos on tarpeen äänestää valiokuntakokouksessa ja tämä ei lue esityslistassa, niin mikäli kaikki joku ryhmä tätä vastustaa, niin äänestys siirretään seuraavaan kokoukseen, ellei kyse ole sitten jostain hyvin pienestä asiasta, jolla halutaan päästä pois umpikujasta, jotta voidaan jatkaa töitä. Tässä yhteenveto eilisestä koordinaattorin kokouksesta. Nyt menemme esityslistan kohtaan 11. Tämä on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus numero 6 2009 Euroopan unionin vähävaraisille henkilöille suunnattu erintarvikeapuohjelma tavoitteiden, resurssien ja toimintamenetelmien arviointi. Tässä antaisin puheenvuoron esittelijälle Ester de Langelle, jota täällä paikalla. Joten hän ei voi myöskään puhua. No mitäs nyt tehdään? Annetaanko puheenvuoro tilintarkastustuomioistuimen jäsenellä? Äh, niin, esittelijä on paikalla, joten tällä välin annan puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen äh, jäsenelle Alassille. Oletteko paikalla? Kyllä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kunnianarvoiset jäsenet, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Lyhyessä esityksessäni esitän yleiskuvan koskien EUn ruoka-apua. Ja ottaen huom- tämä syntyi 97 erityisen kylmän talven jälkeen, jolloin yhteisö päätti äh, antaa ylijäämävarastoista ruokaa hyvän tekeväisyysjärjestölle, jota sitten jaettaisiin tarpeessa oleville ihmisille. Se otettiin hyvin vastaan, mutta nykykriisissä komission tilastojen mukaan 27 jäsenmaassa on noin 80 miljoonaa ihmistä, joita uhkaa köyhyys, 53 miljoonaa niissä jäsenmaissa, jotka ottavat osaa tähän ohjelmaan. Tuhannet lähinnä vapaaehtoisvoimin toimivat järjestöt ovat osat sitä ketjua, jossa ruokaa annetaan äh, hyvän ja siitä alaisille. Loppuedun saaja on noin 30 miljoonaa voitoisella pohjalla, joskin kukin heistä saa keskimäärin suunnilleen yhden aterian kuussa. Ohjelman budjettia kasvatettiin 307 miljoonasta vuonna 2008 500 miljoonaan 2009. Pitäisi todeta, että jäsenvaltioiden osallistuminen ohjelmaan ja tällä hetkellä 19 jäsenvaltiota ottaa osaa operationaalisella tasolla. Ää, ohjelman pyörittävät maksatusvirastot. Ja istuun on arvioinut äh, kehittyvien markkinoiden ja sosiaalisen tilanteen suhteessa ohjelman te- tuloksellis- tehokkuuden ja sen tuloksellisuuden sekä hallintaprosessit. Painottaisin seuraavia tarkastushavaintoja ja suosituksia. Vaikka tavoitellaan kaksi päätavoitetta – merkittävä panos äh, vähävaraisten asemaan ja toisaalta ja, ja interventiovarastojen pienentäminen, niin tässä tämä toimenpiteen sosiaalinen tavoite on hallitseva ohjelman rahoitus yhteisen maatalouspolitiikan alueelta oikeutettiin alueen perin sillä, että käytettiin interventiovaroja varoja, mutta kun interventio äh, varastot ovat pudonneet lähes nollaan viime vuosina, niin tämä yhteys maatalousmenoihin on muuttunut aika hataraksi. Eli, ja nyt 85 prosenttia jaetuista tuotteista on ostettu markkinoilta, minkä vuoksi tilintarkastustuomioistuin on suositellut, että milloin on asianmukaista ohjelmaa rahoitettaisiin yhteistä maatalouspolitiikasta. Yleensä ottaen ohjelman koordinaatio on riittämätöntä muiden sosiaalialan toimijoiden kanssa. Tällaista koordinaatiota vaadittaisiin, jotta ongelmaa ja ohjelman ymmärrys lisääntyisi. Tämä pitäisi ankkuroida sosiaalipolitiikan ohjelmoihin, jotta eri toimijoiden synergia kasvaisi. Toimenpiteen tehtävänä oli keventää köyhyyttä, mutta ei poistaa sitä. Annetulla resursseilla vaikutus on erittäin rajoitettu yksittäisen vähävaraisen elämän, kun se tarjoaa keskimäärin yhden aterian kuussa edunsaajille – tuloksellisuuden lisäämiseksi pitäisi lisätä priorisointia ja täsmentää kosmer- kohderyhmiä. Nykyohjelmassa on ää, alun perin valittu tuotteita, jotka ovat oikeutettuja intervention, mutta ruoan määrä per henkilö on kuitenkin vaihdellut ruokaketjun sy- puitteissa on haluttu vähentää, keventää säätelyä, jotta tartun ruoan laatu ja vaihteluvuus lisääntyisi ja jotta loppukäyttäjien tasavertaisuus lisääntyisi. Tuomioistuin myöskin totesi tiettyjä heikkouksia seurantajärjestelmissä. Painotan 2007 syys komissio teki ehdotuksen nykyiseen asetuksen muuttamiseksi. Parlamentti hyväksyi tämän maaliskuussa 2009. Tämä ehdotus johtanee uuteen oikeudelliseen kehokkaan tälle ohjelmalle, ja jos keikkoa muutetaan, jotkut tämän auditoinnin toteamat ongelmat poistuvat. Kiitos. Grazie a lei anche per aver anticipato temi così importanti. È arrivato nel frattempo. Kiitoksia. Oli hienoa, että me saimme nyt kuulla tästä ja nyt myös esittelijä on paikalla ja saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja pyydän anteeksi kaikilta myös tilintarkastustuomioistuimen edustajilta, että tulen myöhässä paikalle. Olin äänestyksessä toisessa valiokunnassa ja me äänestimme siellä hyvin tärkeistä asioista, nimittäin Äh, siksi joudun olemaan siellä ja täällä tietenkin ollaan kloonauksesta monta mieltä. En tiedä, olisitteko olleet tyytyväisiä, jos minä olisi, minun kloonini olisi ollut täällä paikalla. Joka tapauksessa äh, on hyvä, että me nyt käsittelemme tätä aihetta. Ja äh, kyseessä on työasiakirja ja suosituksia tulevaisuuteen. Tilintarkastustuomioistuimen suositukset huomioon ottaen ja voisin ehkä nostaa tästä pari asiaa esiin. Tilintarkastustuomioistuin jo totesi, että nyt lainsäädäntömenettely on käynnissä. Ohjelmaa tullaan muuttamaan ja tämä on erittäin ajankohtainen aihe juuri tästäkin syystä. Minun työasiakirjassani olen erityisesti ottanut huomioon sen, että nämä kysymysmerkit eh, juuri tilintarkastustuomioistuimen kommenteissa liittyen oikeusperustaan meidän täytyy ottaa todella vakavasti. Oikeusperustaan on saatava lisäselvyyttä. Oikeusperustahan on kaiken lähtökohta. Ja tämän lisäksi haluaisin työasiakirjassani korostaa sitä, että meidän tulee todella keskittää tämä ruoka-apu entistä paremmin niihin maihin ja niille vastaanottajille, jotka todella sitä kaikkein kipeimmin tarvitsevat. Ja mm, kyllä tämä on erittäin hyvä hanke. Ja nämä ovat ne kaksi pääasiallista huomiota, jotka, huoma- jotka löydätte minun työasiakirjastani ja toivon, että tämä työasiakirja voidaan ottaa huomioon sitten, kun uudelle elintarvikeohjelmalle tehdään aikanaan uusi lainsäädäntökehys. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia teille ja nyt Vauvan on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Yeah, uh, thank you, President. The, the Court of Auditor... Kiitos pääjohtaja, tilintarkastus, tuomioistuin ja esittelijä kovasivat ohjelman taustan yksityiskohdat. Miten se alun perin oli kytket yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja, ja, ja sellaisen maataloustuotteeseen, jossa oli ylijäämää, ja että miten tämä kytkeys on muuttunut hauraammaksi, kun interventiovarastot ovat tyhjentyneet, ja meidän täytyy miettiä tämän ohjelman rahoitusta tästä maatalouspolitiikasta. Jotkut kollegat jopa saattavat kyseenalaistaa ohjelman tulevaisuuden, koska tämä varastojen tyhjentäminen on selitetty ja tässä on selitetty myös, mit, mikä seuraus on käytännössä. Eli osanottajat saavat yhden aterian kuukaudessa, mutta jos sitä pitäisi jatkaa, ja useimmat kollegat lienevät sitä mieltä myös, että sitä pitäisi jatkaa, niin pitäisi miettiä, että rahoitus tulisi jostakin toisesta budjettikohdasta. Ehkäpä rahoitettaisiin yhteistä maatalouspolitiikasta ja pantaisiin erilliseen budjettikohtaan. Ehkä pitäisi myös miettiä kriteerejä, joilla rahoja kohdennetaan, kuten esittelijä totesi. Se ehkä mahdollistaisi varojen paremman kohdentamisen tulevaisuudessa. Ja nämä kommentit varmaan voidaan ottaa huomioon tilivastuvapausmenettelyssä ensi vuonna. Ja. Kiitoksia, Stahatsi Markakis. Kiitos. Aina kun minä käyn Kreetalla isäni luona vierailulla, eh, minulle tarjotaan eh, elintarvikkeita, jotka tulevat EU-sta. Ja sitten minä kysyn isältä, että no mistä sinä nämä ruoat oikein saat? Ja hän kertoo saavansa ne ilmaiseksi usein. Pastaa, joskus maitojauhetta. Ja minä kysyn häneltä, että miksi sinä sitten tällaista ilmaista ruoka-apua saat? No siksi, kun minulla on suurperhe, mutta miten niin suurperhe? Onhan isälläni toki neljä lasta, mutta me asumme kaikki ympäri Eurooppaa, emmekä suinkaan hänen luonaan. Ja silti hän, hän saa tätä ruoka-apua perustuen siihen, että hänellä on suurperhe. Ja tämä osoittaa, että nämä kriteerit eivät ole eh, aivan kohdallaan. Siis minä olen tietenkin hyvin tyytyväinen äh, tähän aloitteeseen siinä mielessä, että isäni ja muut kansalaiset näkevät, että Euroopan unionilla on sosiaalinen ulottuvuus, mutta eihän tässä ole mitään järkeä, jos se menee väärin käsiin, väärille ihmisille, väärille vastaanottajille. Ja komissio, joka nyt on ohjelman toteuttaja, niin komission pitäisi hyvin tarkasti katsoa, ketkä tätä ruoka-apua jakavat. Nyt äh, tämä määritelmä hyvän tekeväisyysjärjestöt on aivan liian laaja käsitteenä. Tämä on ikään kuin kuuma peruna, jonka komissio on heittänyt jäsenvaltioille, jotka sitä pallottelevat. Eli on aivan ilmeistä, että ohjelma ei toimi tehokkaasti. Talous- ja rahoituskriisi, joka on joissain maissa iskenyt kovemmin kuin toisissa, on johtanut siihen, että tämä apu on todella, todella tarpeen moni, monin paikoin, mutta apu tulee todella saada oikeis, oikeisiin käsiin oikeille vastaanottajille ja tästä komission täytyy huolehtia. Siis ei niinkään siitä, että onko se jaettu oikein, vaan että onko se todella mennyt sinne, minne pitää. Sitten eh, Rova de Lange vielä. No ehkäpä minä voisin eh, tähän vielä lisätä toisen kysymyksen, kun puhutaan tämän rahan jaosta. Nykyisessä ohjelmassa niin hyvin suuri osa, käsittääkseni 70 prosenttia, menee kolmelle suurelle aika varakkaalle jäsenvaltiolle Euroopan unionissa. Minun maani ei ole tässä mukana eh, ja on aika kovan linjan edustaja, sanoi, että äh, tämä on sosiaalipolitiikkaa, joka pitää olla jäsenvaltioiden käsissä. En ole ihan samaa mieltä, mutta äh, katsotaan nyt vuoteen 2013 asti ja tämän jälkeen meidän täytyy hyvin tarkkaan miettiä, että miten jatkossa äh, tätä asiaa ajetaan, tuleeko siitä todella eurooppalaista politiikkaa vai kuinka. Mutta nyt meidän täytyy kohdistaa nämä rahat vuoteen 2013 saakka paremmin. Ja kuinka voi olla niin, että kolme neljäsosaa, 75 prosenttia tästä budjetista suunnilleen menee kolmelle suurelle rikkaalle jäsenvaltiolle. Ei tässä voi olla mitään järkeä. Sanotaan komissiolle, että näitä mm, olemassa olevia rahoja tulee ohjata paljon paremmin. Ei voi olla niin, että tämä raha menee niille jäsenvaltioille tai niille alueille, joiden mm, PKT on yli EU-keskimäärän. Eli kyllä mielestäni olisi aika helppo tapaa katsoa, että nämä rahat menevät paremmin oikeaan, oikeampaan osoitteeseen. Ja minä olen kyllä sitä mieltä, että tämä, tästä olisi aika helppo huolehtia. Enkä minä tarkoita sitä, etten haluaisi näitä rahoja jakaa. Haluan toki. Kiitos. Annan puheenvuoron komissiolle, jos se haluaa puhua asiasta. Thank you Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää Rava de Langea hänen mietinnöstään tai pitäisikö sanoa työasiakirjastaan, sekä mahdollisuudesta vaihtaa mielipiteitä liittyen tuomioistuimen raporttiin. Pääkohta on, että tämä ohjelman kytkentä yhteisen maatalouspolitiikkaan. Ja kun ohjelma pääpaino kuitenkin sosiaalisessa toiminnassa, eikä maataloustuotteiden jakamisessa. Minun pitää sanoa, että komissio on tämän olettaman kanssa voimakkaasti eri mieltä. Ohjelmalla on kaksi puolta. Ensinnäkin elintarviketurvallisuus äh, vähävaraisimmille Euroopassa ja toisaalta se on interventiovarastojen käyttökohde. Molemmat tavoitteet mainitaan perustamissopimuksissa ja muistuttaisin parlamentteja 2009-2010 ohjelmassa, josta tällä viikolla tehdään päätös. Lähdessä eli 90 prosenttia 500 miljoonaan euron budjetista käytetään interventiovarastoista. Eli tänä vuonna meillä on riittävästi interventiovarastoja ohjelman käyttämiseksi. Eli lähes 90 prosenttia. Joten tämä yhteys interventiovaratoihin on ihan selkeä. Ja budjetti on 500 miljoonaa euroa. Muistuttaisin parlamenttia myös siitä, että 20, ei 19 jäsenvaltiota ottaa osa ohjelmaa, joten yksi uusi jäsenmaa on tullut mukaan ja innostunut ohjelmasta. Silloin herää kysymys, päätyykö tämä apu Euroopan vähävaraisimmille. Me Brysselissä emme tiedä, missä Euroopan vähävaraisimmat ihmiset ovat. mutta 2009 me hyväksymme ja uuden metodologian, joka paremmin heijastaa parlamentin toiveita kohdentaa rahat paremmin. Me käytämme paremmin köyhyysriskikriteeriä ja yhdistämme sen paremmin ää, jäsenvaltion BKT. Se on siis, siis otettu budjetin kohdattamisessa huomioon. Mutta jatkaisin sitten, että tämä budjetti ja annetaan sitten äh, hyvän tekeväisyysjärjestöjen käyttöön ja me luotamme heidän arviointiin siitä, ketkä ovat Euroopan vähävaraisimpia. Ja niiden ruoniossa meidän ohjelmamme osuus on noin 30-70 prosenttia niiden jakamasta ruoasta. Joten noille hyväntekeväisyysjärjestöille meidän ohjelmamme on erittäin tärkeä. Ja herra Shatsimarkakki sanoi, että hänen isänsä ei ole, sanotaanko tarpeeksi köyhä saamaan apua. En tunne hänen isänsä. Ehkäpä pitäisi kääntyä sitten hyväntekeväisyysjärjestön puoleen ja kysyä heiltä, pitäisikö tätä tilannetta vähän pohtia. Mutta periaatteessa pitäisin myönteisenä kaikkia ehdotuksia sen suhteen, miten voisimme jakaa apua paremmin kuin hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta, jotka ovat köyhyyden vastaisen taistelun eturintamassa Euroopassa. Tässä yhteydessä tärkeää myöskin on, että parlamentti on johdonmukaisesti tukenut tätä ohjelmaa. Se on vuosien myötä kasvattanut sen määrärahoja enemmänkin kuin komissio on ehdottanut. Ja viime vuonna, kun teimme ehdotuksen parlamentin valtava enemmistö 425 ääntä kannatti komission ehdotusta jatkaa ohjelmaa uudistetulla tavalla. Minkä vuoksi olen hieman hämmästynyt nähdessäni työasiakirjan ilmaisevan epäilyjä oikeusperustan suhteen. ensin enemmistö parlamentissa kannatti komission ohjelmaa ja kannatti silloin myös oikeus perustaa. Ja meidän tietääksemme, herra puheenjohtaja, tilintarkastustuomioistuin ei esittänyt mitään, mitä voisi kutsua oikeusperustan oikeudelliseksi analyysiksi. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus ja myöskin tämä työasiakirja tekee parannusehdotuksia, mutta siinä myös tunnustetaan, että ehdotus, jonka komissio on tehnyt parlamentille ja neuvostolle, vastaa tuomioistuimen pääkritiikkiin. Ja sanoisin, että tämä ehdotus on tehty ennen kuin tilintarkastustuomioistuimeen kertomus julkistettiin. Joten ehdotuksessamme tartumme jo sellaisiin kysymyksiin, kuten että apua ei rajattaisi interventiovarastoihin, että parannettiin myöskin järjestäjän valintaa ja apua kohdennettaisiin paremmin. Lisäkritiikki, joka koskee tarjouskilpailuja, niin perehdyttiin myöskin komission toimintatapojen puitteissa. Joten yhteenvetona, puheenjohtaja, pääkysymys on oikeusperusta. Meidän käsityksemme on, että parlamentti voimakkaasti tukee komission ehdotusta laajentaa ohjelmaa nykyoikeusperustalla. Joten olemme hieman hämmästyneitä siitä, että tämä ohjelma näyttää kyseenalaistavan tämän asian. Grazie lei, onorevole Delanne. Kiitoksia teille, edustaja Delanne. Eh, Pari reaktiota minulta komission huomioihin. Ensinnäkin, kun katsotaan tätä ensimmäistä johtopäätöksen kohta, niin tässähän todetaan, että paitsi että suhtaudumme myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen ohjelmaan, ohjelman tarkastukseen myös komission antamaan uudistusehdotukseen. Ja kun ajatellaan tätä oikeusperusta kysymystä, ja tähänhän myös kollegat viittasitte, niin ainut mitä me tässä sanomme on, että me suhtaudumme asiaan vakavasti. Me katsomme, että oikeusperusta asiat täytyy käsitellä ja sitä on huolehdittava. Ja sitten nämä työasiakirja, niin, niin toiseksi viimeisessä kohdassahan viittaamme siihen, että komission on toteuttava talousarviota omalla vastuullaan. Ja emme me voi odottaa, että kaikki hoituu keskitetysti Brysselistä, mutta jos artikla 200 74 katsoo ja sitä, että miten nämä rahat todella käytetään ja mihin ne kohdistuvat, niin sittenhän äh, tilintarkastustuomioistuimen raportti voidaan nähdä ähm, todellisen avuntarjouksena komissiolle joukkoehdotuksia siitä, miten tätä vastuuta äh, jaetaan. Ja minä pidän tätä tilintarkastustuomioistuimen kertomusta todella tervetulleena. Meillä kaikilla on oma vastuumme sen suhteen, että nämä rahat käytetään paremmin ja että niiden käyttöä valvotaan paremmin. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Jos muita puheenvuoroja ei ole, niin sitten menemme seuraavaan kohtaan. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus numero 9 2009 ovatko Euroopan yhteisön henkilöstövalintatoimiston henkilöstövalintatoimet olleet tehokkaita ja vaikuttavia? Tämä on tärkeä kysymys, koska mm, tässä meillä siis on juuri tässä asiassa kiistaa Jurin kanssa. Annan puheenvuoron edustaja Jertsijevskalle. Okei. Okay. Forse mi facevano presente che vuole che interviene prima il... Ehkä yritätte sanoa minulle, että haluatte, että tilintarkastustuomioistuimen jäsen puhuu ensin. Hyvä. Annan puheenvuoron Irena Petruskivitsienelle. Pyydän anteeksi, jos en ole nimeänne lausunut oikein. Kiitoksia. Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että olette meille mahdollisuuden tarkastella tätä eh, asiaa. Meidän eh, Meillä on olemassa jo tämä työasiakirja, joka on hyvä yhteenveto meidän erityiskertomuksestamme ja siksi olisi hyvä, jos keskityn ainoastaan joihinkin kysymyksiin, joten pidän tämän eh, alkupuheenvuoroni lyhyenä ja sitten vastaan erityiskysymyksiin, joita teillä saattaa olla. Ensinnäkin hiukan taustatietoa tästä tilintarkastuksesta, joka käsitteli Epson henkilöstövalintatoimien tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Kuten tiedätte, vuodesta 2003 kaikki avoimet virkakilpailut ovat olleet Epson hallinnoimia. Epson luomisen taustalla oli rekrytoinnin valtaisa kasvu laajentumisen takia jota ei olisi voitu hallinnoida erikseen eri toimielimissä. Siksi EPSO luotiin EUn toimielinten yhteisellä päätöksellä, jotta saataisiin äh, aikaan äh, tehokkuutta henkilöstövalinnassa. EPSO on äh, komission liittyvä elin ja Tämä on erityispiirre tässä tilintarkastuksessa. Monet näistä suosituksistamme menevät EPSON hallintoneuvostolle, jossa kaikkien EUn e, toimielinten edustajat ovat ja äänestävät. Nyt haluaisin tehdä muutamia selvityksiä meidän tilintarkastuksemme laajuudesta. Tämän tilintarkastuksen päätavoitteena oli määritellä, ovatko Epson henkilöstövalintatoimet olleet tehokkaita ja vaikuttavia. Haluaisin tässä yhteydessä myös korostaa sitä, että EPSO on vastuussa valintamenettelystä, mutta rekrytointivastuu on jokaisella toimielimellä erikseen. EPSO luo varallaololistat, mutta toimielin sitten on sitten päätettävä, haluavatko he rekrytoida menestyksekkäitä ehdokkaita näiltä listoilta. Siksi haluaisin korostaa sitä, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa ei ole käsitelty rekrytointia, koska se olisi ollut aivan eri tarkastus. Kyse ei olisi ollut enää Epson tilintarkastus, vaan oltaisiin tarkasteltu toimielinten rekrytointipolitiikkaa. Sitten haluaisin mainita tarkastuksen toisen erityispiirteen. Sen jälkeen, kun olimme päättäneet äh, alkuperäisen tarkastustyömme Epson hallintoneuvosto päätti syyskuussa 2008 Epson kehitysohjelmasta EDPstä, joka käsittelee monia niitä heikkouksia, jotka me olimme tunnistaneet tarkastuksemme aikana. Me olemme laajentaneet tarkastustamme ottameen huomiota EDPn tämän uudistusohjelman, mutta ainoastaan niin pitkälle kuin se oli merkityksellinen tarkastuksen laajuuden suhteen. Tilintarkastustuomioistuin ei ollut mukana EDPn luomisessa kuitenkaan, ja se mitä me esitämme erityiskertomuksessamme ei ole EDPn tarkastus siksi, että suunnitelmaa ei voida tarkastaa, sillä ei voida tehdä tilintarkastusta, mutta meidän kertomuksemme kyllä ottaa huomioon uudistussuunnitelman tavoitteet. Nyt pää eh, johtopäätöksemme tästä tarkastuksesta. Eh, pääjohtopäätös oli se, että EPSO on menestyksekkäästi eh, käsitellyt kilpailujen määrän kasvun, joka, jota tarvittiin laajentumisen yhteydessä. Kuitenkin meillä oli, tunnistimme neljä suurta heikkoutta. Ensinnäkin henkilöstötarpeita ei ilmoitettu EPSOlle eh, EU-toimielinten toimesta ajoissa tai perustuen johonkin johdonmukaisen metodologiaan. Ei ole myöskään yhteisiä kriteerejä henkilöstötarpeen arvioimiseksi se, että toimielimet eivät anna oikea-aikaista ja johdonmukaista tietoa henkilöstä tarpeistaan ja yhteisen metodologian puute johti tehottomuuteen ja aikataulujen viivästymiseen valintaprosesseissa. Toinen heikkous henkilöstövalintaprosessit kestivät liian pitkään sekä mm, verrattuna Epson omiin standardeihin ja erityisesti jos verrataan kansainvälisiin parhaisiin käytänteisiin. Liian pitkät valintaprosessit johtivat siihen, että toimielimet eivät voineet rekrytoida ehdokkaita silloin, kun ne olisivat niitä tarvinneet. Ja sitten kolmas heikkous, kilpailut tuottivat ainoastaan kaksi kolmas osaa tavoitemäärästä, mitä tulee ehdokkaisiin, eikä saatu myöskään aikaan oikeaa maantieteellistä hajautumista, joten tällä tavoin henkilöstösääntöjen vaatimuksia ei täysin täytetty. Henkilöstövaatimu- henkilöstösäännöt vaativat, että reservilistalla on oltava vähintään kaksi kertaa enemmän nimiä kuin mitä virkoja on täytettävänä. Lisäksi henkilöstösäännöt vaativat, että virkamiehiä on rekrytoitava mahdollisimman laajalta, eh, laajalti maantieteellisesti mahdollisimman monesta jäsenvaltiosta. Ja tällä tavoin toimielinten henkilöstötarpeita ei täytetty. Neljäs heikkous on se, että Epson tiedottaminen ei ollut johdonmukaista ja luotettavaa. Ei ollut esimerkiksi tietoa siitä, millaisia kustannuksia syntyi eh, varallaololistojen luomisesta. Ja lisäksi Epson kehitysohjelma ei selkeästi määrittele eh, potentiaalisia lisäkustannuksia ja lisähyötyjä, jotka näistä kustannuksista syntyvät. Eh, lisähyötyjen arviointi helpottaisi budjettiviranomaisen päätöksentekoa. Ja lopuksi suositukset. Tilintarkastustuomioistuin teki kahdeksan suositusta. Suositukset yksi ja kaksi menevät EPSON toimijoille, EUn toimielimille, joiden edustajat ovat EPSON hallintoneuvostossa. Nämä suositukset koskettavat parempaa suunnittelua ja valintamenettelyjen nopeuttamista. henkilöstöresurssien suunnitteluun liittyvä suositus koskee sitä, että toimielinten on ajoissa kerrottava henkilöstötarpeistaan EPSOlle. Meillä täytyy myös olla yhteinen lähestymistapa tällaisten tarpeiden arvioimiseksi ja pitäisi olla kolmen vuoden etukäteissuunnitelma. Mitä tulee henkilöstövalintaprosessiin, toimielinten on tuettava EPSOa lähettämällä riittävästi ihmisiä valintaraateihin ja päteviä henkilöitä valintaraateihin. Jos tällaista se toimenpiteet eivät riitä, niin täytyisi ryhtyä toisenlaisiin toimenpiteisiin, jotta henkilöstövalintaprosessit nopeutuisivat. 3-6 suositukset käsittävät sitä, miten valintamenettelyjen tuloksia voitaisiin parantaa, mitä tulee varallollistilla olevien määrään ja maantieteelliseen jakautumiseen. Mitä tulee kielimenettelyihin, niin valintamenettelyt järjestettiin ainoastaan kolmella kielellä – viime vuosina, jotta voitaisiin painottaa enemmän ammattipätevyyttä eikä niinkään kielellistä pätevyyttä. Tuomioistuin suosittaa, että kaikilla virallisilla kielillä olisi järjestettävä valintamenettelyjä. Epson pitäisi käyttää tiukkoja laadun varmistamiskriteerejä varmistaakseen, että toimet suoritetaan tehokkaasti. Kolmas suositus liittyy riittävään ehdokasmäärään jokaisessa menettelyn vaiheessa, jotta olisi mahdollisimman paljon ehdokkaita kilpailun ensimmäisessä vaiheessa. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että kaikki toimielimet ryhtyisivät toimiin, jotta saataisiin kehitettyä yhteinen tiedotusstrategia EPSON alaisena. Jokaisessa kilpailun vaiheessa Epson tulisi varmistaa, että riittävä määrä sopivia ehdokkaita on kutsutaan seuraavaan vaiheeseen. Mitä sitten tulee maantieteelliseen jakautumiseen, tilintarkastustuomioistuimen suositus on se, että Epson tulisi yksityiskohtaisesti tunnistaa, kuinka suuria nämä epätasapainot ovat, analysoida tilanne ja tehdä ehdotuksia siitä, miten tilannetta voitaisiin parantaa, jos mahdollista. Lisäksi meillä on vielä kaksi suositusta liittyen äh, hallinnon tiedottamiseen, jotta äh, voitaisiin määritellä kilpailujen kustannukset. Epson pitäisi äh, määritellä kustannuksen eu budjettiin varallaololistojen luomiseksi. Siinä olisi arvioita näitä kustannuksia verrattava niitä muihin kansainvälisiin järjestöjen henkilöstövalintaprosesseihin. Epson pitäisi tunnistaa mahdolliset ylimääräiset kustannukset ja eh, mahdolliset lisähyödyt, jotka syntyvät EDPn täytäntöönpanosta, jotta budjettiviranomaisella olisi eh, helpompaa tehdä päätöksiä tämän suunnitelman rahoittamiseksi. Mitä tulee uuteen tietokantaan kilpailujen hallinnoimista varten ensi vuosina – suosituksemme on, että Epson tulisi varmistaa, e, että se antaa aja, oikea aikaista tietoa sekä kilpailun aikana että myöhemmin on tarpeen lukea Epson vastauksia, joita Epson hallintoneuvosto on e, luonut, jotka osoittavat, että meidän suosituksemme on hyväksytty ja lisäksi, että useat niistä on otettu esiin uudistusohjelmassa. Kuitenkin tämän ohjelman menestys riippuu hyvin pitkälti toimielinten tuesta, erityisesti siitä, antavatko toimielimet EPSOlle oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa mitä tulee kolmen vuoden suunnitelmiin ja toiseksi antava, lähettävätkö toimielimet EPSOon riittävästi päteviä virkamiehiä. Kiitoksia puheenjohtaja mielenkiinnostanne ja mielelläni vastaan myös kysymyksiin, jos niitä on. Kiitoksia. Grazie. Do la parola. Kiitoksia. Annan puheenvuoron eh, esittelijälle Jerry Jevskalle. E, dziękuję panie przewodniczący. E, będę mówił, I think I will speak English to make it e, easier. Taidanpa puhua englantia. Se helpottaa asioita. Ja kirjoitin työasiakirjankin englanniksi. Puhuin vastapuoleni kanssa englanniksi, joten se on kai helpompaa. Ensiksi sanoisin, että tämä oli minulle erittäin kiinnostava tehtävä tämä työ asiakirjan laatiminen kahdesta syystä. Ensinnäkin uskon, että asia sinänsä on erittäin tärkeä. Kysymys siitä, miten EUn virkamiehet valitaan, on äärimmäisen tärkeä kysymys. Tehtävä oli kiinnostavat toisekseen siksi, että että tilintarkastustuomioistuimen kertomus on kiinnostava. En tule toistamaan mitään tuloksia tarkastuksesta olisi Netelän paperilla. Neteli juuri esiteltiinkin. Siirryn suoraan omiin suosituksiini. Pidän siis kertomuksen julkistamista myönteisenä koska Epson toiminta johtaa, vaikuttaa välittömästi valintaprosessiin, tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen, koska se on henkilöstön valintojen tärkein tekijä. Kuten todettu, toimielimet ovat riippuvaisia EPSOsta rekrytoinnista. Niillä on muitakin keinoja löytää henkilöstöä, mutta epson on yhä päälähde minun mielestäni kaikkien EU-toimielimien yhteinen tavoite on, että tehokas, seurattava, puolueeton ja kustannustehokas rekrytointi toteutuu samanaikaisesti kuin mahdollisten ehdokkaiden ja valittujen ehdokkaiden tasavertoinen kohtelu myöskin toteutuu. Minusta tuomioistuimen tehtävä ei ollut helppo koska auditoinnin aikana EPSA teki myös omat valmistelunsa EPSAn kehityssuunnitelman laatimiseksi. Mitä tämä merkitsee? Oma arvioinen, että tuomioistuimen kertomus oli sekä vuoden myöhässä että vuoden liian aikaisin. On vaikea arvioida suunnitelmaa, jota ei vielä täytäntöön panna. emmekä vielä tiedä, miten suunnitelma toimii. Pidän myös erittäin myönteisenä sitä, että tuomioistuin arvioi suunnitelmaa sellaisenaan, ja pidän myönteisenä, että EPSA otti huomioon tuomioistuimen ehdotukset EPSAn kehittämisohjelmassa. Tulokset jäävät vielä odottamaan itseään, mutta myönteistä on, että nämä prosessit ruokkivat toisiaan. rohkaisen siis EPSOa omaksumaan tuomioistuimen suostukset ja näin näyttää tapahtuvankin. Miksi sanon, että on niin tärkeää on toimielimille ja jolla ylipäätänsä miten virkamiehet valitaan? ehkä siksi, että näin valitaan ne ihmiset, jotka pyörittävät mielemiä. Ja toisaalta kysymys siitä, miten nämä ihmiset rekrytoidaan, vaikuttaa myöskin EUn julkisuuskuvaan. On erittäin tärkeää, että EUn virkamiehet ovat puolueettomia ja valitaan objektiivisesti ja korrektisti. Ei pidä unohtaa, että EUn toimielimet ovat myös työnantajia ja sikäli vaikuttavat EUn kuvaan. Suosituksissa on myöskin vetomus, että, että EPSOS yhteistyössä julkisalueen kanssa jäsenvaltiossa yhtäältä parhaiten käytäntöjen vaihtamiseksi sekä liittyen informointiin että mainostamiseen – joka kohdistuu mahdollisille ehdokkaille, jotta edistettäisiin, edistettäisiin työmahdollisuuksia. Tehtäisiin selväksi, että EUn virka on yksi uramahdollisuus. Totta kai tiedän, että tässä on mahdollisia eturistiriitoja, koska kansalliset hallinnot saattavat verrata sama, samoihin ehdokkaisiin. että molemmat saattavat katsoa samoin ehdokkaiden perään, mutta siitä huolimatta suhteita kansalliseen hallintoihin, hallintoon pitäisi parantaa. Mitä tulee sitten siihen puuliin, josta mahdolliset ehdokkaat valitaan, ehdotin, että ottaisiin myös yhteistyössä yliopistojen kanssa. Tässä saattaisi olla pitkällä aikavälillä toimielimille, että sitä kautta saataisiin enemmän mahdoll- potentiaalisia ehdokkaita. Ja tämä olisi myöskin hyväksi yliopiston valmistuville, jotka saisivat enemmän tietoa heitä mahdollisesti kiinnostavista uravaihtoehdoista. Tämä Oistuin kiinnitti siihen tärkeän asian, josta Epsokin lienee perillä – että ehdokkaiden suhteen ja myös sitten valittujen suhteen vallitsee maantieteellistä epätasapainoa. Tähän täytyy tarttua tiukemmin. Tätä epätasapainoa täytyy edelleen analysoida. Pahoittelen sitä, että sen enempää tuomioistuimen kertomus kuin EPSOkaan ei analysoinut keski- ja korkeamman johdon äh, rekrytointi erityisesti maantieteellistä epätarvoa tällä alueella. Keskustelussa tilintarkastustoimistomen kanssa selvisi, että otos oli luultavasti niin pieni. Se näyte, joka auditointiin oli liian pieni, jotta voitaisiin kunnolla arvioida keski- ja huippujohdon rekrytointia, mutta siihenkin pitäisi tulevaisuudessa tarttua. Siinäkin on, on ongelmia, erityisesti liittyen maantieteelliseen tasapainoon. Tärkeä ja erittäin ongelmallinen asia on odotusaika, joka kohtaa valittuja odot, jotka ovat ehdokaslistalla. Ihmiset ovat pitkään listalla, mutta heitä sitten rekrytoida. Tämä on hyvin ongelmallista yhtäältä toimielimille. Kysymys on, että missä on ongelma. Sekä Epson että työmielimen on mietittävä tätä. Usein tarpeet on kuvattu väärin. Kestääkö valintaprosessi liian pitkään? Näin on tilintarkastustuomioistuin sanonut. Ja yksinkertaisesti, jos prosessi on liian pitkä, monet ihmiset laittavat jonkun muun työpaikan, joten tarjolla ei ole enää ehdokkaita on turhaa vaivan näköä, jos ehdokkaat eivät ole enää rekrytoitavissa. Ei ihmisiä voi odottaa, heidän voi odottaa odottamaan kuukausia jopa vuosia. Odotuslistoihin liittyy myös toinen ongelma, joka on informaation hallinnointi. Tiedän, että tämä menee auditoinnin Ahlaan ulkopuolelle ja myöskin Epson tehtävien ulkopuolelle. Tässä on rekrytointiongelma, parhaiten herkäten valinta ja sitten ihmisten rekrytointi äh, odotuslistalta. Ja kokabun pitäisi tarkastella, miten loppujen lopuksi viranhaltijat rekrytoidaan. Onko prosessi tehokas, kustannustehokas ja tuloksellinen? Ja sitten työpaikka-ilmoitusten suhde ehdokkaisiin. Oli yllätys minulle, että ehdokkaat listalla eivät saa tietoa vapaista viroista toimielimissä. Tiedän, että menen tuomioistuimen kertomukseen ulkopuolelle, mutta kysymys on minulle tärkeä. Tärkeä, koska Me haluamme hyvin valittuja ihmisiä. Minä vähän epäilen, josko ihmisten siirtäminen toimielimistä EPSOon ratkaisee pitkien valintaprosessien ongelman. Onkohan tämä paras ja kustannustehokkaan vaihtoehto? Tätä ei vielä toteutettu, tuloksia me tiedä, mutta on epäilyjä siitä, että ihmiset siirretään pitkäksi aikaa neljäksi vuodeksi EPSOon. Vahvistaako tämä heidän kytköksiään emoinstituutioon? Ehkäpä tämä pitäisi rajoittaa vain kahteen vuoteen tai ehkäpä osa-aikaiset siirrot olisivat mahdollisia. Avaan tämän kysymyksen käsittelyn. En epäilen, josko pitkän aikavälin vaihdot ovat ratkaisu. Meillä on myös teknisiä kommentteja. Kilpailu ilmoitusten monimielisyydet pitäisi karsia. Rohkaisen EPSOa tarkistamaan ilmoituksensa ja yksinkertaistamaan niitä. Emme voi hyväksyä, että ää, kilpailuilmoituksia korjataan monen kertaan, että ehdokkaat eivät lopuksi enää tiedä, voivatko osallistua kilpailuun. Totta kai on olemassa käännösongelmia, mutta se ei ole mikään oikeutus kilpailuilmoitusten pitäisi olla laadultaan parempia. Tärkeää on myös työn kannalta parantaa sen valitusmenettelyä. Ehdokkaalle pitäisi tehdä selväksi, miten valitus voidaan tehdä kaikissa hallinta-asioissa. Voi normaalisti tehdä valituksen, jos ei ole tyytymätön. Voi vaatia, että oma juttu käsitellään uudelleen. Olisi tärkeää, että EPSAkin pyrkisi varmistamaan, että on valituspaneeleja. Enpä tiedä, onko yleistä vai poikkeuksellista, että samat ihmiset käsittelevät vetoamusta kuin alkuperäistä juttua, joten he toistavat sitä, mitä he alun perin totesivat. Ja tämähän ei ole mikään oikea valitusprosessi. Halusin tulevaisuudessa kuulla myöskin, mitä läksyjä opitaan ne lukuisista EPSAn vastaisista ensisijaisten virkamiestuomioistuimen päätöksistä. Kyllä tuo tuomioistuin toteaa, näissä jutuissa visaisin pulma on liian pitkään kestävä valintaprosessi. Lopetan tähän. Toivon, että tässä aloitamme keskustelun. Tiedän, että kertomus käsittelee valintaa, mutta emme vaan sitä rekrytointikysymystä siinä täysin syrjään. Ja puheenjohtaja, toivon, että koko eräänä päivänä käsittelee rekrytointia ja että saamme kokonaiskuvan siitä, miten EUn henkilöstö valitaan ja rekrytoidaan. Onorevole, la ringrazio molto di questa relazione. Kiitoksia tästä esityksestä ja seuraavaksi edustaja Schatzimarkakis. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää tästä erittäin äh, hyvästä, kattavasta mietinnöstä. Kyllä Euroopan unionilla on erinomaisia virkamiehiä kaikilla eri aloilla. Mutta meidän on todella pyrittävä saamaan kaikkein parhaat voimat. Ja tämänhetkiset toimemme rekrytoinnin alalla eivät sovellu kaikkein parhaiden voimien hankkimiseksi. Itse asiassa meidän hakumenettelymme ovat pikemminkin sellaisia joukko ää, koko jotka tietenkin maksavatkin hyvin paljon mutta niiden pohjalta käy niin, että äh, ikään kuin ne siivilöidään ihmisiä näiden tiettyjen testien pohjalta, mutta näin mielestäni parhaita kykyjä ei saada, koska ei tämä ole mikään, nämä ovat näitä loogisia tekstejä eh, ja kuitenkin näiden kautta haetaan poliittisiin eh, toimielimiimme henkilöitä. Itse kun olin äh, Saksan ulkoministeriössä aiemmin töissä, minun äh, piti analysoida mm, tai niin, minä jouduin tekemään tällaisen testin tai kokeilin sitä, mutta en todellakaan olisi päässyt läpi, en lähimainkaan. Eli minä en todellakaan olisi ollut oikea ihminen tänne. Joten tietyn tyyppisiä e, henkilöitä ei näiden testien kautta kyllä löydetä. Voin sanoa tämän omasta kokemuksesta. Ja sitten on, on täm, ovat nämä varallaololistat, eivät ole kuukausien, vaan ne ovat vuosien mittaisia jopa välillä. Ja näin parhaat kyvyt kyllä häipyvät listalta. Minä tiedän tämän myös omasta kokemuksesta. Ajatellaan vaikkapa Euroopan investointipankkia, ei puhuta yksinomaan parlamentista, mutta vaikkapa investointipankki. No sillä on omat hakumenettelynsä erilainen hakumenettely kuin näillä toimielimillä ja heidän hakumenettelynsä keskittyy, no juuri pankkialaan tietenkin, mutta heidän varallaololistansa ovat nekin liian pitkiä ja ihmiset lähtevät muualle töihin. Ja tiedämme, että hakijat, jotka kääntyvät sitten äh, näiden johtajien puoleen heillä on parempi äh, mahdollisuus tulla valituksi listalta kuin muilla ja ei tämäkään nyt välttämättä ole ihan reilua. Äh, suosituksessa kolme on otettu kantaa myös näihin kielivaatimuksiin. Minun korvini on muuten kantautunut, ja nyt haluaisin Epson edustajien joko vahvistavan tai kiistävän tämän huhun. Minä olen kuullut, että saksan kieli johdonmukaisesti, johdonmukaisesti, että sitä syrjitään kolmantena työkielenä komissiossa. Eli jos hakijalla on englannin ja ranskan taito oman äidinkielensä lisäksi, ja sitten on äh, vaikkapa englannin ja äh, saksan taito oman äidinkielen lisäksi, niin se, joka osaa ranskaa, valitaan järjestelmällisesti miettii. Ja jos joku puhuu vaikkapa Ranskaa ja, ja Saksaa, mutta ei Englantia, niin hänellä ei ole mitään mahdollisuutta. Ja jos tämä pitää paikkansa, niin näitä kriteereitä on muutettava. Sitten on sanottava äidinkieli, englanti ja kieli ja sitten mahdollisuus oppia nopeasti joku muu kieli eli että, että pohja on jo olemassa. Mutta ei voida sanoa, että kaikki kielet, että niitä kohdellaan saman kaltaisesti, jos tämä pitää paikkansa, että esimerkiksi saksan kieltä todella näin syrjitään. Minusta näitä kriteerejä täytyisi muuttaa, koska kyllä minäkin olen sitä mieltä, että englannin kieli tällaisena käyttökielenä varmasti on kaikkein merkittävin, mutta sanotaan se sitten suoraan, sanotaan se sitten rehellisesti, koska on todella joukko hakijoita, jotka osaavat äidinkielensä lisäksi jotain muita kieliä, mm, vaikka kuinka hyvin, mutta eivät englantia, ja näin he jäävät täysin vaille mahdollisuutta. Meidän täytyy löytää kaikkein parhaat ihmiset lisäksi vielä maantieteellisesti ympäri Eurooppaa. Mutta katsotaanpa näitä kriteereitä vielä uudelleen. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Edustaja Kalfi. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря и на Сметната палата и на... Minä haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta samaten esittelijää. Haluaisin painottaa ongelmaa, joka mielestäni on tärkeä. Tilintarkastustoimiston tekee mitä tekee. Se arvioi tehokkuutta ja tuloksellisuutta annetuilla kriteereillä, mutta ovatko tehokkuuden ja tuloksellisuuden kriteerit oikeita? Kertomuksessa todetaan, että tämä kolmivuotisohjelmointi on kriteeri, jota ei aina sovelleta. Silloin täytyisi ottaa käyttöön keinoja äh, viipymien lyhentämiseksi. Eikö? Onko kolmen vuoden ohjelmointikausi sopiva? Prosessi ei mielestäni ole riittävän dynaaminen. Sitten kilpailun läpäiseiden henkilöiden määrä. Eli tavoitteena, että kolmas osa ehdokkaasta läpäisisi kilpailun, mutta saamiemme tietojen pohjalta voin sanoa, että enempää kuin 10 prosenttia ihmisistä, jotka ovat varalalla luetteloissa, ei rekrytoida. Jos te haluatte osallistumisen kasvavan, niin informaatiota pitää tarjota enemmän. Tiedämme, että, että tulkien löytämiseen uusista jäsenmaista liittyy ongelmia – sen sijaan, että käytettäisiin varoja rekrytointiin, voisimme käyttää näitä varoja ihmisten kouluttamiseen, jotta he sen jälkeen voisivat saada viran. Täytyy myöskin muuttaa suhdetta varalla olla luotteloiden ja viran saavien ihmisten välillä. Maantieteellinen jakauma on myös hyvin tärkeää. Totta kai täytyy ottaa huomioon maantieteellinen jakauma, mutta tässähän on ongelmakin. Emme voi vain välittömästi muuttaa voimatasapainoja näin maantieteellisesti ajattelen siihen menee pitkään, mutta kun puhumme maantieteestä jakamasta, meidän täytyy ottaa huomioon myös muita kriteerejä. Mitä tulee pitkiin menettelyihin, me haluaisimme parempaa seurattavuutta, sillä haluamme mitä pätevimpiä ehdokkaita eivät he voi odottaa 18-20 kuukautta saadakseen tietää, saavatko he viran vai ei. Eli pitäisi kyetä lömälukkoon takarajoja, vaikkapa virallisia takarajoja, että menettely ei kestä enempää kuin yhdeksän kuukautta ja että prosessi olisi transparentti, että ehdokkaat saisivat tietoa kaikista valinta menettelyn vaiheista. Ja lopuksi kustannukset. Rekrytointikustannukset. Meillä on 7 miljoonaa 7100 euroa kustannuksia per valittu ehdokas. EPSO ehdottaa, että kuluja kasvatettaisiin, jotta informaation määrää voitaisiin lisätä ja tietosjärjestelmä voitaisiin parantaa, mutta meidän pitäisi tiukkaan tarkkailla kustannuksia, jotta kustannushintasuhde olisi hyvä, eivät kustannukset saa holtettomasti nousta. Kiitoksia edustaja Gressle. Kiitos. Muutama kysymys eh, Epson johtajalle, joka on täällä paikalla. Mukavaa, että olette vieraanamme. On se kyllä hämmästyttävää, mitä nämä tilastot meille osoittavat, että jotkut eh, joistain maista menestys on paljon eh, suurempaa kuin toisista. Belgialaisista hakijoista 22 prosenttia onnistuu, eikä belgialaisilla ole enempää hakijoita kuin esimerkiksi Italialla tai Saksalla. Olisi kiinnostavaa kuulla, miten, miksi belgialaiset hakijat ovat menestyksekäämpiä kuin muut hakijat. Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy menettelyihin, ehdotettuihin menettelyihin. Nämähän ovat erittäin objektiivisia menettelyjä ja menettelyjä, jotka pyrkivät objektiivisuuteen, mutta mutta viime kädessähän äh, tästä sitten syntyy äh, varallaololista. Ja se, mitä tapahtuu tämän listan äh, pohjalta on paljon kiinnostuneempaa. Sitten komissio ja muut toimielimet valitsevat hakijoita näiltä listoilta, varallaololistoilta ja minusta olisi kiinnostavaa tietää, mitkä ovat sitten ne kriteerit, joiden pohjalta näiltä listoilta valitaan hakijat. E, ja olisikin kiinnostavaa kuulla tästä lisää, nimittäin e, se, ketkä poimitaan e, listoilta sitten tosi toimeen. Grazie. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Epson johtajalle, joka on täällä joukossamme. Kiitoksia. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta sen kertomuksesta. Olen sitä kiitollinen, vaikka aikataulu ei ollutkaan helppo tilintarkastustuomioistuimelle, niin tiedot ovat olleet hyvin hyödyllisiä EPSOlle. Me olemme nyt tällä hetkellä hyvin erityisessä tilanteessa me voimme tässä vaiheessa jo sanoa, että me kyllä hyväksymme ja toivotamme tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen suositukset ja suuren osan olemme jo, mm, niitä olemme jo ryhtyneet toteuttamaan ja niitä, mitä ei ole vielä toteutettu, ne toteutetaan lähitulevaisuudessa. Olemme luoneet kattavan kehitysohjelman EPSOssa, koska meidän mielestämme se on tarpeen. Monet jäsenet täällä ovat korostaneet rekrytoinnin toimivuuden tarpeellisuutta ja olen samaa mieltä. Me tässä varmistamme eurooppalaisen järjestelmän toimivuutta tulevaisuudessa, mutta meillä oli järjestelmä, joka oli 50 vuotta vanha ja 50 vuotta vanhentunut ja on vaikeaa muuttaa se yhdessä päivässä, joten kehitysohjelmassa me emme yritä parantaa, lisätä kustannuksia, vaan kustannustehokkuutta. Meidän täytyy mm, saada eh, hakemaan kaikkein parhaimmat ja sitten löytää näistä hakijoista kaikkein parhaimmat. Ja jos katsomme tulevaisuuteen, niin vaikka sanommekin, voimmekin sanoa, että olemme vastanneet laajentumisen haasteeseen, meidän on katsottava uusia haasteita. Ja toimielimissä tulee tapahtumaan suuri sukupolven vaihdos seuraavan 10-15 vuoden aikana. Euroopan komissiossa noin kolmasosa henkilökunnasta tulee lähtemään seuraavan 10 vuoden aikana, ja tämä luku on korkeampi vielä parlamentissa ja muissa toimielimissä. Samanaikaisesti Euroopan unionin väestönkehitys osoittaa, että tämä on jo kehittyneissä maailmassa maailmanlaajuinen ilmiö, että meillä ei tule olemaan riittävästi päteviä päteviä henkilöitä, jotka valmistuvat seuraavina vuosina vastaamaan maailmanlaajuisen kilpailuun. Siksi me tarvitsemme rekrytointi- ja valintaprosessin, joka ei ole ainoastaan tehokas ja nopea, vaan myöskin erittäin kiinnostava. Me olemme Euroopan eurooppalaisten toimielinten näyteikkuna. Jos meillä on vanhanaikaiset äh, rekrytointimenetelmät, jotka ovat maailman hitaimmat, niin me emme pysty äh, varmistamaan eurooppalaisen virkamieskunnan tulevaisuutta. Ja siksi me olemme katsoneet tarkkaan kansainvälisiä parhaita käytänteitä äh, julkisella sektorilla jäsenvaltioissa ja myöskin ähm, muita kansainvälisiä järjestöjä. Olemme oppineet näistä kokemuksista ja ne toimenpiteet, joita me nyt ehdotamme ja joita panemme täytäntöön kehitysohjelman yhteydessä, tulee asettamaan meidät oikeaan paikkaan niin, että voimme todellakin vedota kaikkein parhaisiin äh, kykyihin ja mahdollisimman nopeasti. Katson joitakin suosituksia, tässä en nyt kaikkia, mutta haluaisin muutamia kommentoida. Mitä tulee tiedostukseen, olen aivan samaa mieltä, että meidän täytyy tiedottaa paremmin, jotta vetoaisimme ihmisiin myös Brysselin ja Luxemburgin ulkopuolella. Me teemme tätä läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa – mitään suoraa eturistiriitaa ei ole jäsenvaltioiden kanssa. Heidän etunsa mukaista on varmistaa, että jotkut heidän pätevimmistä ihmisistään pääsevät töihin toimielimiin. Ja meillä on aivan sama toive, että jäsenvaltioiden kyvykkäät ihmiset hakevat virkamiehiksi tänne. Ja siksi teemme läheistä yhteistyötä monien jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat tästä kiinnostuneita. Ja meillä on erittäin aktiivinen rekrytointiasiantuntijoiden verkosto jäsenvaltioissa. Tapaamme kaksi kertaa vuodessa ja tämä on hyödyllistä, jotta viesti välittyisi ja luomme strategioita, maakohtaisia strategioita jäsenvaltioiden kanssa, jotka haluavat tehdä yhteistyötä kanssamme. Me myöskin Käännymme yliopistojen puoleen. Tällä viikolla esimerkiksi osallistumme kansainvälisten järjestöjen rekrytointitapahtumaan London School of Economicsissa. Samantyyppiseen tapahtumaan osallistumme Saksassa tänä vuonna ja monissa muissakin jäsenvaltioissa. Teemme läheistä yhteistyötä yliopistojen kanssa ja yritämme luoda tällaisen ura paketin, joka voidaan esitellä yliopistoissa ympäri Eurooppaa. Me olemme myös nettisivumme eh, nyt julkaisseet 23 kielellä ja myöskin kilpailuilmoitukset ovat nyt olemassa 23 kielellä. Tämä on tärkeä eh, askel eteenpäin, jotta eh, kyvykkäät ihmiset kiinnostuisivat meistä. Tämä on myös erittäin vaikea haaste meille, eh, erityisesti mitä tulee maantieteelliseen jakautumiseen. Kaksi kommenttia siitä. En pitäisi viimeistä viittä kuutta vuotta tyypillisinä vuosina laajentumisen takina, koska me emme ole rekrytoineet 27 eh, jäsenvaltiosta. Olemme keskittyneet erittäin paljon 12 eh, uuteen ja 10 vanhaan jäsenvaltion. Tämä tulee muuttumaan tulevaisuudessa, mutta toimielinten kiinnostavuus, toimielinten palkkojen kiinnostavuus äh, on hyvin suhteellinen riippuen siitä, mistä jäsenvaltiosta tulee. Äh, hyvin äh, korkean palkkatason maissa meidän virkamme ovat vähemmän kiinnostavia. Joissain maissa on suurempi työttömyys ja myöskin toimielinten maine eh, ja kiinnostavuus eri jäsenvaltioissa vaikuttaa. Meidän täytyy tehdä työtä niissä jäsenvaltioissa, joissa eri tekijät tekevät eh, toimielimistä vähemmän kiinnostavia. Mitä tulee valmistuneisiin, eh, jonkin verran edistystä on tapahtunut ja enemmän voidaan vielä tehdä. Tämä menee vähän pidemmälle kuin minun tehtäväni EPSOssa, koska tässä on kyse rekrytoinnissa, mutta se mitä me olemme tähän mennessä tehneet on varmistaa, että äh, ne, jotka ovat äh, valintamenettelystä päässeet läpi, niin heille kerrotaan ajoissa äh, avoimista paikoista toimielimissä. Meillä on valtaisa ongelma sen suhteen, kuinka paljon ihmisiä rekrytoidaan. Me valitsemme kaksi kertaa ottaa enemmän ihmisiä kuin rekrytoitavia on, tai näin pitäisi tehdä, mutta silloin odotusaika olisi pidentynyt vielä enemmän ja useat ehdokkaat eivät heillä ei olisi minkäänlaisia realistisia mahdollisuuksia tulla rekrytoiduksi. Ähm, uudistusohjelmamme käsittelee tätä luomalla vuosittaisia kilpailuja ja että varallollista pääsevien määrä vastaa enemmän virkojen määrää. Tämä on tärkeää jo rahoitusnäkymienkin suhteen ja se, että meillä on vuosittaiset syklit varmistaa sen, että tulevaisuudessa, jos on varalla olla listalla, niin silloin on hyvin suuri mahdollisuus tulla rekrytoiduksi seuraavan 12 kuukauden kuluttua niiden pääkilpailujen suhteen, jotka aiomme järjestää vuosittain epäilyt siitä, toimiiko se, että virkamiehiä lähetetään pysyviksi valintaa lautakunnan jäseniksi, että toimiiko se. Meidän mielestämme se toimii ja se on ainoa mahdollisuus, joka meillä on. Jos meillä on henkilöitä, jotka tulevat istumaan lautakuntaan ainoastaan muutamaksi kuukaudeksi, niin se ei toimi. Henkilöiden puute valintalautakunnissa on suurin lykkäyksen syy. Ja useat kuukausien lykkäykset valintamenettelyistä johtuvat ainoastaan tästä. Toiseksi meillä ei ole mitään johdonmukaisuutta. Kaikki jokainen valintalautakunta luodaan uudelleen, se määrittelee omat kriteerinsä, standardinsa ja ne muuttuvat joka kerta. Ehdokkaat eivät tiedä, missä rima kulkee. Ja tällainen johdonmukaisuuden puute ei vastaa toimielinten tarpeita, jotka eivät kovinkaan paljon vaihtele. Ja mm, jos ottaa huomioon valintamenettelyn merkityksen, niin ei ole hyvä, että se jätetään täysin amatyyrien käsiin, vaikka he olisivatkin kyvykkäitä, joten ei ole kyse siitä, että ihmiset hoitaisivat tätä toimea ikuisesti, mutta tällainen määräaikainen lähettäminen, virkamisten lähettäminen on asia, joka tilintarkastusymiössä niin mekin olemme ottaneet esiin. Mitä kieliin tulee, niin kilpailuilmoitukset on ja mm, suuntaviivat hakijoille on nyt käännetty kaikille 23 kielelle ja nyt meillä on ainoastaan yhdet suuntaviivat, jotka sopivat kaikkiin kilpailuihin ja meillä on paljon lyhyempi ja napakampi kilpailuilmoitus ja olemme myös tehneet työtä käännöspalvelun kanssa, jotta virheiltä vältyttäisiin. Toisin kuin melkein toisin kuin muissa julkisen sektorin hakijomenettelyissä, meillä on neljä vetomusmenettelyä. Se on erittäin tärkeää. Meillä on myös sisäinen tarkistusmenettely niin, että ne samat ihmiset, jotka tarkastelevat valintalautakunnassa henkilön asiakirjoja, eivät voi sitten vetomusmenettelyn vaiheissa päättää vetomuksesta ja tämä on tärkeää. Ja vuonna 2008 Euroopan oikeusmies on sanonut meille, että 40 prosenttia ähm, vetomuksista on vähentynyt ja 60 prosenttia sellaista vetomuksista, jotka vaativat lisätarkastelua. Hän sanoi, että tämä on todella suuri vähennys ja se on hyvä asia. Me olemme nyt tehneet toimenpiteitä, jotta meidän asiakkaitamme kohdeltaisiin oikein ja jos virheitä tapahtuu, niin että ne käsiteltäisiin ajoissa. Minä vaihdan nyt kieltä ja puhun saksaa. Mitä tulee tähän toteamukseen siitä, että me syrjisimme saksan kieltä, niin kyllä minun täytyy sanoa, että tämä ei pidä paikkaansa. Meillä on kolmella kielellä nämä hakumenettelyt, siis englanti, ranska ja saksa. Kaikki nämä kolme kieltä ovat aivan äh, samanarvoisia. Saksan kieltä ei mitenkään syrjitä. Ja hakijat äh, todella joutuvat tekemään, vastaamaan näihin kysymyksiin ja tekemään nämä testit toisella kielellään, siis joko englannin kielellä, ranskan kielellä tai saksan kielellä. Ja me pyrimme todella saamaan kaikkein parhaat kyvyt toimielinten palvelukseen ja tähän me panostamme. Siksi on tärkeää, että me keskity yksin omaan näissä hakuprosesseissamme eh, testaamaan esimerkiksi loogista päättelykykyä, vaan todella näiden ihmisten pätevyyttä. Ja tämä on yksi meidän tärkeimmistä suuntaviivoistamme. Kyllä jatkossakin tulee näitä loogista päättelykykyä mittaavia tekstejä olemaan, mutta näiden lisäksi myös muuta. Ymmärrättehän, kun meillä on 20-30 000 hakijaa, niin meidän on tehtävä jonkinnäköistä karsintaa. Ja tulevaisuudessa olemme äh, käyttämässä myös tällaista itsearviointia niin, että hakijat voivat todella itse nähdä, mitä tämä työ todella tulee pitämään sisällään ja ehkä tästä päättelemään, että no tämä työpaikka nyt ei ehkä sopisi aivan minulle. Ja tästä tulee hakumenettelyissä, tämä tulee käyttöön ensi vuonna 2010. Siis meillä tulee olemaan muitakin kuin logista päättelykykyä testaavia testejä. Niin, sitten tämä maantieteellinen tasapaino. Miksi belgialaiset ovat niin menestyksekkäitä hakuprosesseissamme? Hyvä kysymys. Ehkäpä tätä voi kysyä muilta kollegoilta. Mutta kyllä tähän varmasti ainakin liittyy se, että nämä hakumenettelyt ovat niin ne, ne, ne, niissä testataan niin paljon sisältöä ja tietoa, että ihmiset, joilla on, miten tämä nyt sanoisin, ö, esimerkiksi toimielinten ö, ammattiyhdistykset, järjestävät tällaisia valmistautumiskursseja ja muitakin kursseja on tarjolla eh, täällä Brysselissä. Samoin on olemassa suuri kirjasto, jossa on yksin oman kirjallisuutta siitä, miten valmistautua eh, tähän toimielin hakuun. Ja nämä ovat saatavilla vain Brysselissä, ja tämä tietenkin tavallaan on jossain määrin syrjivää, mutta jotta tulevaisuudessa me emme keskity vain tähän tietoon 250 kysymystä Euroopasta, vaan todella niihin kykyihin ja siihen pätevyyteen, joka hakijoilla on tähän työhön. Ja tämä varmasti antaa meille paljon paremman pohjan valinnallemme. Ja tietenkin Brysselissä asuvilla on tavallaan helpompaa. Ja henkilökohtaisesti katsoisin, että olisi parempi, jos myös sisäiset ähm, haut olisivat julkisia. Komissio on tätä ehdottanut, mutta kaikki toimielimet eivät välttämättä tätä tai valitettavasti tätä ole hyväksyneet. Ja 18. marraskuuta tulemme äh, johtoryhmässämme tätä käsittelemään. Nyt minä vaihdan takaisin englannin kieliin ja vastaan näihin loppukysymyksiin. Kolmen vuoden suunnittelu on aivan välttämätöntä. Ja se, että meillä on vuotuiset kilpailusyklit, se on osa pitkälti ratkaisu tähän, kun valintaprosessi aloitetaan silloin, on selvää, että henkilöstön tarve on akuuttia mitä valittujen määrään tulee, se on paljon enemmän kuin 10 prosenttia. Yli 10 000 ihmistä on rekrytoitu 30 000 kilpailussa menestyneistä. Me tulemme lyhentämään ää, aikataulua. Meillä tulee olemaan kiinteä aikataulu, joka on tästä riippuvan ehdokkaiden määrästä, mutta tulevaisuudessa kilpailut viedään läpi 5-9 kuukauteen. Ja jos meillä on kompaktimmat kilpailut vähemmän ja Toimimme toivottavasti vikkelämmin. Varmasti tulemme työskentelemään toimielimen kanssa, viestinnän kanssa paremmin, erityisesti kun on kysymys hankalasta, hankalasta profiilista, kuten tulkit. Kommunikointi ei ole aina helppoa. Se on tärkeää, että jos, jos jokainen toimielin profiloi kommunikointinsa itse, se on tehottomampaa kuin että me koordinoisimme viestinnän, jolla meillä olisi erityisesti kriittistä massaa erittäin kilpailulla kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla. Ja kustannukset, emme varmasti halua lisätä kustannuksia. Tiedämme budjetin, haluamme pysyä sen puitteissa. 2010 saattaa tämän lyhyen aikavälin kustannuksia perustamiskustannuksiin liittyen, mutta pyrimme tekemään rekrytoinnista kustannustehokkaampaa. En haluta lisätä kustannuksia. Kuitenkin toteaisin, että kustannukset vähän yli 7000 per menestynyt erikas, joka on aika vähän, jos ajatellaan ää, virkamiehen elinkaari tulot, joka olisi yli 2 miljoonaa euroa plus eläke ja muut kustannukset. Ja sitten on vielä vaihtoehtoiskustannukset, jos ollaan rekrytointi väärä henkilö ja ongelma, että sitä päästä eroon, jos hän ei sovi organisaatioon. Joten meidän täytyy asianmukaisesti institu- investoida valintaprosessiin ja onnistua. Uskon, että ensi vuonna menestyks parannukset ovat merkittäviä ja teillä on moderni, tehokas valintapalvelu kaikille toimielimille. Grazie. Ci sono altri interventi? Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. No sitten mennään seuraavaan kohtaan. Euroopan tilintarkastustoimiston erityiskertomus numero 11 Ovatko luonnon life-hankkeet kestäviä, onko komissio hallinnonut niitä vaikuttavasti? Annan puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle herra Katsamiassiksille. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η πρώτη μας επαφή Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tapaamme vaalien jälkeen ja minä haluaisin teitä, esittelijää ja myös muita uusia jäseniä täällä onnitella ja toivottaa teille mitä parhaita menestystä tässä työssä Euroopan parlamentissa ja tietenkin äh, myös kaikille muille jäsenille. On hyvin tärkeää tämä työ, mitä te teette yhteisömme puolesta. Ja tämänpäiväisessä esityksessänne, esityksessäni nyt sitten puhun tästä Lifeista. Parahin puheenjohtaja Life on hyvin tärkeä ympäristö alalle ja se on kaikkein tärkein eurooppalainen investointi ympäristöpolitiikkaan. Se on hyvin tärkeä väline, jotta unionin ympäristötavoitteisiin päästään. Vuonna 1992 tämä käynnistettiin ja tuolloin kyse oli hankkeista, jotka, jotka ovat jatkuneet kolmanteen, kolmanteen vaiheeseen, Life 3 2002-2006. Ja Lifein uusi kausi, eli Life Plus – on 2 miljardia 143 miljoonaa euroa 2007-2013 ajalle, eli merkittävä rahoitus. Pyrkimyksenä on nyt ollut tarkastella toimien tehokkuutta Life kolmosen osalta 2000-2006 vuodet siis. Eri kausien aikana on tai eri vuosien aikana on tehty erilaisia tarkastuksia myös sen suhteen, mitä, mitkä hankkeet ovat päässeet tähän uuteen Life Plus-ohjelmaan 2007-2013 kaudeksi siis. Ja tälle, tätä uutta kautta ajatellen tilintarkastustuomioistuimen huomiot ovat varsin tärkeitä, koska ne koskevat nyt tulevia uusia hankkeita. Ja me olemme rahoittaneet tai rahoitettiin 400, yli 400 434 hanketta Life Nature-ohjelman kautta 436 miljoonaa euroa. Ja näitä nyt me siis olemme tarkastelleet. Ehm, tässä siis suunnilleen rahoitus on ollut miljoonan euron verran per hanke. Ja nythän tämä summa on kohonnut merkittävästi. Ehm, ja tietenkin on otettava huomioon myös jäsenvaltioiden yhteisrahoitus esimerkiksi Natura 2000 ohjelmassa, joka on tällainen luonnonsuojelualue ohjelma, joka on tuonut lisää arvoa. Ja tämän kautta on todella pyritty saman aikaan paras mahdollinen metodi. Me olemme katsoneet koko joukkoa eri kysymyksiä. Tämä, kun ajatellaan näitä Life Nature-hankkeita, niin ei tässä ole mitenkään kovin helppo kokonaisuus tarkasteltavana, koska ne ovat hyvin monenlaisia hankkeita ympäri Euroopan unionia. Me olemme tehneet tarkastuksia ja sitten luonnollisesti on myös katsottava tätä lisäarvoa, jonka, joka on lopputuloksena – eli minkälaista hyötyä on saatu parhaisiin käytäntöihin. Ohjelma siis käynnistyi vuonna 1992 ja komissio on parantanut näitä menettelytapoja ja luonnollisesti ottanut huomioon tilintarkastustuomioistuimen aiemmat kertomukset, erityisesti kertomus numero 11 vuodelta 2003. Kun ajatellaan tietoja, joita komissiolta on saatu ja joita me olemme saaneet tarkastuksistamme paikan päällä, niin voimme todeta, tässä kyseessä on kuusi eri jäsenvaltiota, joihin on tehty tarkastusmatkoja. Ja tämän lisäksi yhdessä ympäristöviraston kanssa on tehty yhteistyötä ylipäätään ympäristöhallinnoinnin alalla. Ja meidän johtopäätöksemme on se, että yleisesti ottaen tarkastetut hankkeet ovat olleet hyödyllisiä, ovat Natura 2000 alueella parantaneet elinympäristöjä ja näin tuoneet lisäarvoja jäsenvaltioille, jäsenvaltioille sekä näiden asukkaille, kun biodiversiteettiä on näin voitu puolustaa. Mitä tulee näiden hankkeiden hallinnointiin niin, ja, ja näiden hankkeiden valintaan, niin me olemme sitä mieltä, että esimerkiksi Life Plusan suhteen tässä ehkä on jonkin verran parantamisen varaa esimerkiksi nämä äh, ajat, äh, hakuajat ovat ja käsittelyajat ovat aivan liian pitkiä. Ja kun ajatellaan, äh, toimintaan se ei ole myöskään ollut aivan järjestelmällistä. Kolmannessa prosessin vaiheessa katsotaan sitten tuloksia ja mm, tässä esimerkiksi saadut tiedot, yksittäisten hankkeiden tiedot, niitä ei ole julkaistu järjestelmällisesti. Ja tästä tietenkin voidaan, näistä mm, hankkeista voidaan oppia hyvin paljon ihan teknisesti ja myös tieteellisesti. Ja sitten hankkeen neljäs vaihe, ajatellaan näiden hankkeiden pitkän aikavälin vaikutuksia, niin komissiolla ei näistä hankkeista ole vielä pitkän aikavälin vaikutustietoja niin, koska meillä ei ole tällaista ex post järjestelmää. Ei näitä tuloksia oikein ole voitu arvioida kokonaisuutena. Eli kyllä puheenjohtaja tässä voisi todeta, että hyvin paljon on saatu aikaan ja edistystä on saatu, mutta kyllä komission hallinnoinnin ja erityisesti valvonnan suhteen parantamisen varaa vielä on, niin että unionin rahoittamat hankkeet todella saisivat aikaan parempia tuloksia ja olisivat myös kestäviä. Ja komission tulee huolehtia siitä, että että hankkeiden rakenteet ja järjestelmät ovat sellaisella tolalla, että saadaan aikaan kunnollisia tuloksia. Tästä komissio ei täysin ole huolehtinut. Ja tietojen puutetta on todella myös ollut niin, että voitaisiin saada aikaan todellista seurantaa koko hankkeen elinkaaren ajan. Ja lopuksi puheenjohtaja haluaisin vielä esittää kiitokseni omissa nimissäni ja henkilökuntani nimissä. Haluan kiittää esittelijää erinomaisesta yhteistyöstä ja samoin teidän virkamiehiänne. Ja luonnollisesti haluan kiittää myös komission jäsentä, joka on todella hyvin rakentavalla tavalla halunnut tehdä yhteistyötä meidän kanssamme. Kiitoksia. Kiitän teitä ja seuraavaksi annan puheenvuoron esittelijälle Iljana Ivanovalle. Tulen myös puhumaan englanniksi, koska sain asiakirjat hyvin lyhyellä aikavälillä ja käännökseen ei ollut aikaa. Tein työn englanniksi ja tämän esityksen ajan jatkan samalla linjoilla. Ensiksi on ettelisin tuomioistuinta relevantasta selkeästä kertomuksesta, jossa on asianmukaiset jo päätelmät ja suositukset. Aihe on minusta erittäin tärkeä, koska se koskee merkittävintä eurooppalaista ympäristöön kohdistuvaa rahoitusvälinettä. Rahoitusvälineen koko on merkittävä. Life Naturein Mä rahoitus oli 436 miljoonaa euroa ja Life Plus-vaiheessa se on 2,2 rapiat miljardia. Ja tässä tarkasteltiin 50 miljardin arvosta projekteja ja tässä tarkasteltiin Life Plusan kriteerejä Life Naturein suhteen – arviointiin hallintoprosessia. Ennen kuin siirryn suosituksiin, ja, niin puhun vähän historiasta. Kuten jo todettiin, tämä ei ole ensimmäinen kertomus komission hallinnon tehokkuudesta. 2003 oli jo kertomus, jossa todettiin heikkouksia investointien koordinoinnissa ja tuollaisten pitkän aikavälin seurannassa. Komissio tarttui vastaisena vuosina useampaan tuomioistuimen suosituksen. mutta 2004 kertomuksen seuranta totesi, että kaikkia tuomioistuimen suosituksia ei otettu huomioon. Arvioidakseni var- rahastojen tehokkuutta tuomioistuin käsitteli projektin hallinnan neljää vaihetta. Ensin valintavaihetta, sitten täyt- projektien täytäntöönpanoa ja seurantaa, sitten tulosten levittämistä ja neljänneksi sopimusten pitkäaikavälin hallinta. Kestävyyskäsite mainittiin useampaan kertaan, ja se on mietinnön auditoinnin ydintä ja haluaisinkin selkeyttää kestävyyden määritelmän niin kuin se kuvataan direktiiveissä. Hyvin tärkeä kestävyyden elementti on luonnollisesti, ovat luonnollisesti tulokset. Säilyttääkö ää, tämä hanke elinympäristön tai parantaako se elinympäristöä. Tämä on luonnollisesti ensimmäinen kriteeri, joka on otettava huomioon. Ja toinen kriteeri on sitten aikatekijä. Tuleeko tämä vaikuttamaan pitkällä aikavälillä eh, lajien monimuotoisuuteen tämän säilyttämän. Ja pidän hyvin tärkeänä tätä, jotta voisimme oikealla tavalla arvioida, kuinka tehokas hankkeen hallinto on, koska jos katsomme vaikkapa näitä valintaprosesseja, voimme todeta, että tämä tilintarkastuskertomus näkee, että esimerkiksi Life Plus-hankkeet ovat, on otettu huomioon tulosten seuranta, ei keskitytty riittävästi sopimuksiin ja tämä vaikutti hankkeiden tuloksiin. Ja tarkastuksessa myös huomattiin, että oli investoitu hyvin kalliisiin asioihin, joilla ei ollut mitään seurantaa, mitään, mistä ei ollut mitään hyötyä. Ja annan tästä esimerkkiä. Rahoitettiin hanketta, jonka tarkoituksena oli vähentää sähköverkkoon liittyviä ongelmia. Tavoitteena oli luoda uusi 1,9 kilometrin maanalainen sähkölinja ö, jotta voitaisiin korvata kor, ähm, korkeajännitejohto. Mutta tätä äh, verkkoa ei enää käytetty, joten live-rahoituksella ei olisi pitänyt äh, korvata tätä äm, sähkölinjaa, jota ei enää käytetty. Tämä on esimerkki siitä, miksi tämä prosessi ei toimi kunnolla. Ja kolmanneksi tulosten jakaminen, levittäminen parhaat käytänteet, jotka on tunnettu ja yksityiskohtainen tieteellinen tieto, niin sitä ei systemaattisesti jaeta kiinnostuneille yleisölle. Vaikka komissio oli ryhtynyt toimiin, esimerkiksi luoda internet-sivut, tietokanta, vuosi, ku, kuukausittaiset tiedotteet edunsaajat saattoivat jättää nettisivuille audiovisuaalista materiaalia, mutta ei ollut selkeästi yleisölle suunnattuja tietoja ja siksi kaikki oli kovin riippuvaista tiedotushankkeista hanketasolta, joka oli hyvin eri tasoista, joten virheet saattavat toistua, koska systemaattisesti ei kerätty parhaita käytänteitä ja virheitä. Eräs toinen tärkeä elementti, mitä tulee kestävyysvaikutukseen, on pitkän tähtäimen hanketulosten hallinnointi. Koska suurimmassa osassa tapauksia hankkeiden tulokset voidaan tunnistaa vasta sen jälkeen, kun hanke on kokonaan maksettu, eikä ole mitään ex post-arviointia tulosten tehokkuuden arvioimiseen. Komissio saa hyvin vähän tietoa tästä asiasta. Ja näihin puutteisiin perustuen menen nyt kommentteihin ja suosituksiin, jotka pitäisi ottaa mukaan komission vastuuvapaus mietintöluonnokseen. Toivotan tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ja sen johtopäätökset ja huomiot. Haluaisin myös huomauttaa, että Life Nature äh, määrärahat ovat parantaneet luonnon monivuotoisuuden parantamistoimia ja vahvistaneet kansalaisten ja järjestöjen toimia, mitä tulee elinympäristöjen ja lajien suojeluun. Life Nature on hanke, joka on, saa mukana useita toimijoita, mutta tarvitaan varmistusta siitä, että investoinnit, joita tehdään, ovat kustannustehokkaita ja kestäviä. Haluaisin myös äh, pyytää komissiota uudelleenarvioimaan valintamalliaan e, valitakseen sellaisia Life Nature-hankkeita, jotka varmistavat tulosten jatkuvuuden ja e, jotta voitaisiin lyhentää valintamenettelyä. Valintamenettelyn lyhentäminen ei saa kuitenkaan vaikuttaa siihen, että kaikki toimenpiteet on tehtävät, jotta tämä valintamenettelyn lyhentäminen ei vie pohjaa koko järjestelmältä. Pyytäisin, että komissio tekisi läheistä yhteistyötä Euroopan ympäristöviraston kanssa ja Euroopan biologisen monimuotoisuuden keskuksen kanssa, jotta voitaisiin luoda indikaattoreita hankkeiden valintaan, mitä tulee kestävyyteen ja myöskin kriteereitä ja indikaattoreita hanketulosten arviointia varten, koska näillä kahdella elimellä on asiantuntevuutta tämän asian suhteen pyytäisin, että komissio ryhtyisi tarpeellisiin toimiin hankkeiden valvonnan parantamiseksi ja että se kehittäisi riittävästi kriteereitä ja indikaattoreita hankkeiden tulosten arvioimiseksi. Pyytäisin myös, että komissio uudelleenarvioisi tiedotusstrategiaansa e, ja kiinnittäisi erityisesti huomiota relevantin tiedon jakamiseen ja e, uusien opittujen asioiden tiedottamiseen ja parhaiden käytänteiden eh, levittämiseen. Haluaisin korostaa sitä, että eh, tukien pitäisi mahdollistaa se, että edunsaajat voisivat pitää yllä hyviä tuloksia jonkun minimiajan hankkeen päättymisen jälkeen. Ja lisäksi pitäisi olla sanktioita ja palautusmenettelyjä, mikäli tuloksia ei ole saatu aikaan. Jäsenvaltiot, jotka ovat vastuussa kestävästä luonnonsuojelusta, eh, pyytäisin tekemään yhteistyötä komission kanssa ja muiden instituutioiden kanssa, jotta voitaisiin vartaa parhaita käytänteitä Life Nature-hankkeista. Ja lisäksi vetoaisin komission, että se loisi systemaattisen eh, hankkeiden seurannan, jotta voitaisiin varmistaa, hankkeiden kestävyysvaikutukseen hankkeiden päättymisen jälkeen. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Kiitoksia. Ja edustaja Wojciechowski on pyytänyt puheenvuoron, mutta hän ei olekaan täällä enää. Jos hän on lähtenyt, niin sitten annan puheenvuoron komissiolta e, edustaja, e, komission edustaja Salsi. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin äh, kiittää tilintarkastustuomioistuinta sen kertomusta ja erityisesti siitä, että komissio äh, hallinnointi- ja valvontajärjestelmää pidetään parempana äh, kuin silloin, kun se aloitti toimintansa 2001. Muutamia kommentteja siitä, että komissio kyllä jakaa perusperiaatteet, jotka löytyvät tilintarkastustuomioistuimen äh, kertomuksesta esimerkiksi, että Life Nature-hankkeen hankkeen tulokset näkyvät vasta hankkeen lopussa. Luonnonsuojelutoimet ovat tällaisia, että investoidaan hyvin paljon usean vuoden ajan, mutta tulokset nähdään vasta joissain tapauksissa satoja vuosia jälkeenpäin. Me olemme investoineet hyvin paljon aikaamme ja energiaamme tähän että varmistetaan, että hanke todella tuottaa odotettuja tuloksia lopuksi ja että varmistetaan, että tulokset hankkeen lopuksi ovat valideja ja että tulokset jatkuvat luonnonsuojelun kannalta ja erityisesti mitä tulee lajien ja elinympäristöjen suojeluun. Nehän ovat näiden hankkeiden tavoitteita. Muutamia käytännön esimerkkejä viimeaikaisista toimista, joita komissio on toteuttanut, kuten tilintarkastustuomioistuin suosittanut. LIFE-yksikkö on jaettu. Meillä on nyt kaksi yksikköä. Tämä on hyvin uusi asia. Jako tapahtui vasta muutama viikko sitten. Meillä on Life Nature-yksikkö ja Life Environment-yksikkö, eli luonto- ja ympäristöyksikkö. Ja nyt nämä yksiköt voivat paremmin keskittyä näihin eri eh, LIFE-hankkeen sektoreihin. Olemme myös aloittaneet epävirallisen konsultaation uudelleenarvioidaksemme valintamenettelyämme. Haluamme lyhentää sitä kahdella kolmella kuukaudella verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen. Se on todella merkittävä lyhentyminen ja lisäksi haluamme käyttää menetelmiä, joita muuta pääosastot käyttävät, kuten esimerkiksi tutkimuksen pääosasto, jotta voisimme keskittää mielenkiintomme parhaisiin hankkeisiin, mitä tulee eurooppalaisen lisäarvon. lisäksi, mitä tulee tulosten jakoon, tämän asian parissa teemme työtä. Yritämme tällä hetkellä parantaa huomattavasti internetsivustoamme ja kehitämme sähköistä kirjastoa, joka sisältää kaikki julkaistut hankkeiden tulokset. Teemme myös työtä luodaksemme selkeämpiä vaatimuksia edunsaajille, varmistaaksemme, että edunsaajat, kun ne raportoivat meille, antavat kaikki ne tiedot, joita me tarvitsemme myöhemmin tiedon jakamiseksi. Ja teemme hyvin paljon työtä myös verkostoinnin parissa. Olemme järjestäneet temaattisten seminaarien sarjan. Viimeisen järjestettiin Grossetossa Italiassa. Ja olemme ajatelleet, että LIFE-hankkeissa olisi tällainen verkostointi eh, pakollisena osuutena, mitä tulee ehm, tulosten ja tietojen vaihtoon. Ex post-arviointi sitten. Vuonna 2002 me julkaisimme eh, asiakirjan, jonka nimi oli Life After Life. Eh, tämä todella osoittaa, että me todella välitämme siitä, mitä tapahtuu hankkeiden loputtua. Tuossa kirjasessa me kehitimme metodin, millä tavoin voidaan identifioida, mitä hankkeessa on tapahtunut sen jälkeen, kun hanke on päättynyt erilaisten kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten indikaattorien avulla. Minun täytyy kuitenkin myöntää, että investointi, jota olisi tarvittu tämän pitkän tahtaimen seurantaan, että seurattaisiin kaikkia niitä hankkeita, joita olemme rahoista odottaneet vuosia ja vuosia niiden päättymisen jälkeen, on erittäin suuri hanke ja meidän täytyy parantaa toimintaamme tällä saralla. Olemme lisänneet määrärahoja monitorointi tiimeillemme 10-17 prosenttia, joka tämä kyllä osoittaa, että me investoimme myöskin tälle saralle. Joten kokonaisuudessa me olemme melkein kaikista suosituksista samaa mieltä. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ja myöskin parametin esittelijän työasiakirjassa. Ainoastaan yksi huoli minulla on tämä konsepti, että ähm, olisi jonkinlainen sopimuksellinen sitoutuminen, että hankkeen lopuksi edes vähän lyhyen aikaa äh, hankkeen tulokset pidettäisiin yllä. eniten mitä me voimme tehdä sopimussaralla on se, että meillä on erittäin tiukat oikeudelliset vaatimukset tiettyjen asioiden suhteen, jotka liittyvät klassiseen Life Nature-hankkeeseen. Esimerkiksi maan osto, maan ostoa on aina säännelty hyvin tarkkin ja seurattu myös vuosia hankkeen päättymisen jälkeen. Meillä on hyvin tiukkoja sääntöjä hyödykkeiden suhteen, siis infrastruktuurien suhteen. Meillä on, tai vaadimme suurta huolellisuutta varmista, että varmistettaisiin, että hallinnointimenettelyt LIFE-hankkeessa hyväksytään oikeudellisesti ennen hankkeen päättymistä ja useassa tapauksessa olemme kieltäytyneet maksamasta, koska tätä hyväksymistä ei ollut tapahtu. Asia, jota me vielä haluaisimme säännellä sopimuksen avulla, ovat henkilöstökulut. Miten varmistetaan, että hankkeen lopuksi ne toimet, joita on tehty, jatkuvat? Täytyy varmistaa henkilöstö. Ja me olemme keskustelleet palveluyksikön kanssa komissiossa. Tämä olisi oikeudellisesti ja käytännössä mahdotonta vaatia tätä siis sopimusvelvoittein yhdistettynä sanktioihin. Uskomme kuitenkin, että tällainen positiivinen lähestymistapa, kuten tilintarkastustuomioistuimen suosituksessa numero yksi mainitaan, että erityisesti painotetaan sellaisia hankkeita, jotka jo hankkeen aluksi valintavaiheessa osoittavat suurta kestävyyttä ja jatkuvuutta, niin tätä pitäisi te- näin pitäisi tehdä ja tämä olisi hyvä ratkaisu. Kokemuksemme ja tilintarkastustuomioistuimen raportti osoittaa, että Life Nature-hankkeiden määrä, jotka hylätään hankkeen lopuksi, on lähes olematon. Tämä osoittaa, että ohjelma itsessään toimii. Se on todellakin parantanut luonnonsuojelua, elinympäristö- ja lintudirektiivin hengen mukaisesti ympäri Eurooppaa. Kiitoksia. Grazie. Onorevole Geijer. Kiitoksia, edustaja Geijer. Halusin aivan ensiksi kiittää herra katsomiestä ja hänen avustajiaan tästä työstä ja samoin rouva Ivanovaa esittelijämme. Kaikki olennaiset kysymykset on mielestäni todella nostettu esiin. Minulla olisi kuitenkin vielä pari kysymystä, jotka liittyvät ennen kaikkea siihen, mitä komissio totesi, eli kysyisin komissiolta seuraavaa. Havaitsin, että nämä kestävyyskriteerit, että tätä kynnysarvoa se on laskenut ja että näin kaikki hankkeet voitaisiin tarkastella samojen kriteerien pohjalta. Nyt kuitenkin tässä tilintarkastustuomioistuin on viitannut myös tähän, että tätä on rajoitettu, mutta onko tämä nyt poistettu, koska kun minä katson tilintarkastustuomioistuimen taulukkoa, jossa siis on arvioitu prosentti osuuden pohjalta tätä kestävyyden merkitystä, niin se on oikeastaan toisessa ohjelmassa täysin hävinnyt. Ja toisaalta taas olen lukenut, että tiedon välitys, siis se, mitä LIFE-ohjelmasta voidaan oppia, että tämäkin on ollut puutteellista, että näitä tietoja ei ole saatavilla tai niitä ei ole jaettu. Ja kun kyse on kerran veronmaksajien rahoista ja niiden käyttämisestä järkevällä tavalla, ja tämähän on hyvin pitkän aikavälin toimintaa, ja vaikutukset ovat erittäin pitkäaikaisia ja myös muut ovat kopioineet tätä ohjelmaa, niin tämä olisi kiinnostava kuulla. 15 prosenttia hankkeista 15 prosentista, prosentissa komissio on käynyt tekemässä tarkastuksen ja haluaisinkin kuulla, paljonko tätä ohjelman budjettia täytyisi lisätä, jotta näitä vierailuja voitaisiin tehdä. Ja jos ei nyt 100 prosenttiin, niin ainakin lähes tulkoon näistä hankkeista. Ja, vielen Dank. Kiitoksia, edustaja Um Kiitos. Life Plus on merkittävästi vaikuttanut siihen, että ainakin minun kotimaassani yksi kaikkein kiistanalaisimmista EU-toimista on saanut hyväksynnän kotimaassani vuonna 2004 meillä oli suuria ongelmia, mutta asiat on hoidettu aika hyvin tässä on ollut jossa rahaa, jota myös vapaaehtoistahot ovat saaneet käyttöönsä ja näin edut, eri edut otettu huomioon. Ja sitten kun ajatellaan lintujen suojeludirektiiviä, viittaan siihen, mitä herra Gaia sanoi ja menen tässä vielä vähän pidemmälle. Kun ajatellaan lintujen suojeluohjelmaa, niin kuinka suurta budjettia tai rahan tarvetta odotatte tälle? Kiitos. Kiitoksia edustaja Mathieu. merci beaucoup. Kuten kolleganne, kollegamme, meillä oli paljon toiveita näiden rahojen suhteen ja tiedätte, että kansalaiset puhuvat meille paljon näistä rahoista. Koska esimerkiksi vaalikampanjan aikana tämä on jonkinlainen bumerangi ympäristöstä puhutaan paljon, mutta euroskeptikot sanovat, että, että me emme voi ra- rakentaa jotain tehdasta jonkun kuoria sen takia tai jonkun perhosen takia ei voi jotain tehdä, että tämä, tämä life-ohjelma on jonkunlainen bumerangi myös. Minä olen tästä tietoinen, että täytyy myös ottaa huomioon, että täytyy ajatella toimintamenojen suhdetta tuottoon kentällä eläinlajien ja kasvilajien suhteen, minkälaista vastinetta tässä oikein saadaan. Niin kun tässä sanotaan, että tässä ei ole kestävyyttä ja äh, eläinlait, kasvilait pidetään ikään kuin etäisyyden päässä. Minä olen vähän pettynyt. Kaikkea me planeettaa me ajattelemme, mutta kun se, että kun näiden alueiden rahoitus loppuu, niin äh, kaikki menee hukkaan, niin minusta tuntuu, että silloin vähän tuhlataan veronmaksajan rahaa. Kiitoksia. Sitten herra Salsi voi vastata kysymyksiin. Taking the, the question. Kiitos. Vastaan kysymyksiin järjestyksessä. Kestävyyskriteeri. Sen osuus on vähentynyt vaikutus- ja valintavaiheessa. Tämä voi hyvin olla totta. Siksi, että valintaprosessit yhdistettiin yhteen – kun yksi yksikkö hallinnoi LIFE-ohjelmaa. Ja yhdellä mekanismilla voimme vakuuttaa, että tämä tullaan uudelleen arvioida. Ei luultavasti tällä kerroksella, koska valintakriteerit on julkistettu. Meidän täytyy pitäytyä julkistetun tiedon pohjalta, vaan me toki uutta tulkintaa käyttää, mutta seuraavalla kerroksella tehdään uudistus. Erityisesti koska muutamme kokonaan projektien esittämis- ja myöntämismenettelyt. Sitten tiedon levittäminen. Täällä sanotaan, että, että tietoa ei levitetä tarpeeksi. Olen 94 lähtien alle Lifein kanssa tekemisissä ja ja muistan 1995 ke- tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todettiin, että tiedon ja levittäminen on riittävää ja nyt se on todettu taas. Ja uskon, että jos olisimme täällä 20 vuoden kuluttua, kuulisimme taas saman. Ja tämä on tavallaan totta ja epätotta. Me voimme komission sanat olemme ponnistelleet kovasti tällä alueella – ja useammassa Life liittyvässä arvioinnissa on näin todettu. Samanaikaisesti voimme myöntää, että voimme merkittävästi parantaa monia näitä tekijöitä. Meillä olisi, voisi olla paremmat verkkosivut, meillä voisi olla parempia workshoppeja, voisimme tehdä monenlaista käytännön lisää levittämistä, mutta levittämisestä kommunikaatio siirtyminen ongelma. Toinen on yksi puoli, joka täytyy levittää viestiä, ja sitten toiselle puolelle täytyy laittaa oikea ihminen ottamaan vastaamaan tällaista informaatiota. Siksi investoimme kovasti sektorikohtaiseen viestintään, seminaaria, workshoppeja, jossa ihmiset tapaavat, ihmiset, jotka bisneksen tuntevat, he keskustelevat bisneksestään keskenään. Uskomme, että tästä voi tulla aika paljon tulosta ex post seurantaa. 15 prosenttia nyt seurataan. Mukavaa olisi, jos budjetti tarjoaisi ja resurssit tarjoaisivat 100 prosentin seurana 50 vuoden kuluttua loppumisen jälkeen, jotta tiedettäisiin, missä mennään. Mutta todellisuudessa 15 prosenttia on vain osa siitä, mitä me teemme, koska Life Naturein kautta meillä on hyvin paljon uusinta hakemuksia. Nämä toiset vaiheet eivät ole mitään uutta. Ja tämä tavallaan auttaa meitä seuraamaan projektia uuden projektin sisällä. Arvioisin, että me olemme lähellä 50 prosenttia ex seurannassa. kaikissa projekteissa käy EUn viranomainen elinkauden aikana. Sitten tässä oli kysymys kysynnän tasosta odottaen, että kysyntä olisi äskettäin lisääntynyt. Ikävä kyllä täytyy sanoa, että rahoituskriisi on iskenyt tähän, tähän sektoriin niin kuin muihinkin viimeisen kolmen vuoden aikana hakemusten määrä on tippunut. Tämä pätee erityisesti Life Naturein vähemmän kuin Life Environmentiin, koska Life on täysin julkisesta rahoituksesta. Ja kun julkinen rahoitus alkaa olla kortilla, valtiot tai paikallisviranomaiset uudelleen priorisoivat. Ja varojen vastaamiseen on enää vaikea päästä. Ja meidän pitäisi tehdä Life Naturesta joustavampi, pikemminkin kuin tiukempi tai sopimuksellisesti sitavampi. Ja kestävyys. Epäilykset liittyen kestävyyteen, joita parlamentin edustaja jäsen mainitsi. Tuomioistuimen kertomus mainitsi, että kestävyyttä ei sinänsä voi kyseenalaistaa. Projektit ovat kestäviä. Jotain toimia projektin sisällä voi pitää kestämättöminä tai vain projektin ajan kestävinä. Tätä ei voitaisi välttää. Voimme, voin puhua puoli tuntia Life Naturein kestävyydestä, mutta otan vain pari esimerkkiä teille. 95 Habitat-direktiivin artiklan 6 mukaisesti ja sen valtioiden täytyy laatia lista Natura 2000 Viidellä jäsenvaltiolla oli etuoikeus. Ne saivat rahoitusta Italiassa, Espanjassa, Kreikassa, Portugalissa ja Irlannissa rahaa repertorian laatimiseen. Italia oli ensimmäinen, joka 95 laati listan näistä projekteista. Me pohjaamme näille listoille vuodesta 95 lähtien. Life Nature on pieni instrumentti, ja että sillä on niin suuri politiikkavaikutus. On vielä hämmästyttävää, on hämmästyttävää, mitä me olemme onnistuneet tässä. Ja kollegamme tuomioistuimesta on Kreikasta. Kreikassa ei alussa ollut juuri yhtään kansalaisjärjestöä, jotka pystyisivät luonnonsuojeluun kentällä. Workshoppeja, seminaareja tapaamisia kyllä, mutta ei kahden, kolme miljoonaa kenttäprojekteja. Mutta 10-15 vuotta jälkeen päin Kreikassa on useampia kansalaisjärjestöjä, jotka enemmän kuin pystyvät siihen. Kysymys on kapasiteetin rakentamisesta ja kapasiteetin rakentaminen on kestävä uskokaa. Grazie. Alue. Kiitoksia. Muistutan teitä siitä, että seuraava valiokunnan kokous on 10. marraskuuta ja siellä esitellään tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus vuodelta 2008 ja muut kokoukset ovat toinen joulukuuta ja kolmas joulukuuta. 12.30 lähtee bussi vierailua varten Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja tässä vaiheessa pitäisin 30 minuutin tauon ja tapaisimme uudelleen kello 12, koska tiedän, että ryhmät tapaavat ja yrittävät löytää ratkaisun näiden kahden näiden viiden prioriteettikriteerin suhteen. Tilintarkastustuomioistuin odottaa meidän vastaustamme ja mitä komission tulee, niin sihteeristö on nyt jakanut tällaisen luonnoksen viidestä kohdasta. Ja voisi nyt olla mahdollista, että 30 minuutin sisällä tapaan, löydämme ratkaisun ja tapaamme siis kello 12 ihan lyhyeksi aikaa.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 Siamo solo io e lei. Vain me kaksi olemme täällä. Allora io direi di... Eh, Minä sanoisin... Eh, haluaisin ihan lyhyesti puhua ja sitten lähdemme. Minulle kerrottiin, että ryhmien kokous, mitä tulee näihin prioriteetteihin, raportteihin, jotka annetaan tilintarkastustuomioistuimelle. Jokainen ryhmä esittää oman listansa. Meillä on nämä listat jo olemassa ja välitämme ne heti tilintarkastustuomioistuimen Aldelta, EPPltä, sosiaalidemokraateilta e, e, tällainen lista. Kaksi yhteistä kysymystä on varainhoitoasetuksen parantaminen ja hyväksyttävä virhemäärä, virheriski. Mitä sitten tulee komission ja sitten kuulemiseen? Sihteeristö tekee listan, jossa päästään yhteisymmärrykseen seitsemästä asiasta. Saatte tämän kirjallisena sihteeristölle. Se liittyy Olafiin, eurooppalaiseen syyttäjään, jul, kansalliset julkilausumat rakennerahastoista, Euroopan ulkosuhdepalvelu, vaarainhoitoasetuksen yksinkertaistaminen, hyväksyttävä riski, myönteinen DAS ja edunsaajien lista. Nyt meidän täytyy varmaankin mennä, koska kello 12.30 meidän täytyy lähteä bussilla Luxemburgiin ja sihteeristö lähettää teille tämän listan komission jäsenille ja mitä tulee tilintarkastustuomioistuimeen, nämä listat me lähetämme suoraan sitten sinne. Kiitoksia.